Hi, good morning. I think we are ready to... Hyvää huomenta. Voinemme käynnistää tämän aamuisen kokouksemme. Ja täytyy sanoa, että meillä on nyt tällä hetkellä paljon rinnakkaisia kokouksia, jotka ovat mielenkiintoisia meidän alivaliokuntamme jäsenille, mikä ei ole ollenkaan hyvä asia. Me olemme yrittäneet huomioida tämän kokousajoissamme, mutta se ei aina ole mahdollista. Meillä on erinomaisen mielenkiintoinen esityslista tänä aamuna. Kaksi tärkeintä asiaa on keskustelu uskonnon tai uskon vapaudesta. Tämä on aihe, josta on puhuttu parlamentissa kuluneina kuukausina useaan otteeseen ja myös YKssa ja koko EUssa. Sitten meillä on yhteys henkilöihin Arabian niemimaalta ja Syyriasta, jotka tulevat kertomaan meille ihmisoikeustilanteesta siellä. Ja sen lisäksi meillä on toki täällä paikan päällä myös asiantuntijoita osallistumassa keskusteluun. Kun me saamme nämä Skype-yhteydet, onko Ranskan kopilla jokin ongelma? Siellä on ongelma. En tiedä mikä ongelma. En nyt ymmärrä, mitä te sanotte. Okei, okay. everything is okay. Ajan. Selvä, kaikki kunnossa. Eli siis meillä on Skype-yhteydet ja tulkit eivät siitä pidä, jota me hoidamme tämän englanniksi. Mutta on parempi, että meillä on ihmisoikeus, äh, äh, henkilöitä, ihmisoikeusaktivisteja mukana tätä kautta kuin ei ollenkaan. Alun perin olimme suunnitelleet, että olisimme keskustelleet Veronique de Kaiserin mietinnöstä eh, demokratia kehitystä edistävästä EUn ulkopolitiikasta. Mutta koskapa AFETissa käytiin niin mielenkiintoinen keskustelu kaksi päivää sitten, päätimme säästää hieman eh, aikaa Meillä on varjoesittelijöiden tapaaminen Veronik de Kaiserin kanssa tänä iltapäivänä. Puhumme silloin kompromissitarkistuksista. Olen vakuuttunut siitä, että tämä mietintö on hyvin kattava ja innovatiivinen. Joten vielä yksi asia liittyen esityslistaan. Herra Bilbauder. Isosta Britanniasta Pyramid-rahaston omistaja on täällä keskustelemassa Magnitski-tapauksesta ja viimeisimmistä keskusteluista ja tapahtumista. Tämä tehdään Venäjä-EU-yhteistyö äh, valtuuskunnassa ja pyysin, että hän tulisi kymmeneksi minuutiksi tänne selittämään asioiden tilaa ja tolaa. Muistan, että, että Andre Kiene, puheenjohtajamme, laati tämän vuosittaisen ihmisoikeusraportin ja siellä hän otti esiin tämän asian, joten sen vuoksi on mielestäni tärkeää, että meidän alivaliokuntamme seuraa asioiden kulkua, joten luvallanne hän piipahtaa tänne tuossa puoli 11 maissa kertomaan asian tilasta. Joten kohta kaksi. Voimmeko hyväksyä pöytäkirjat kokouksista 10. tammikuuta ja 14.–15. maaliskuuta. Selvä, hyväksytty. Sitten muutama nopea puheenjohtajan ilmoitus. Libya-esittelijä Anna Gomes ja Evat Witt äh, Svensson ja minä meidän alivaliokuntamme nimissä kirjoitimme äh, Ashtonille kirjeen kysyen äh, Eman al-Obeidin katoamisesta sekä siitä, että on ilmoitettu, että 20 000 vankia on kadonnut äh, Libyan länsiosissa. Me tiedämme, että tämä alue on äh, kenraali Gaddafin vallassa. Vastauksessaan Ashton sanoi, että EUn äh, toimet Gaddafin hallitusta vastaan kansainvälisillä foorumeilla on tapahtunut erityisten instrumenttien kautta. Niin. Ja EU on myös äh, päättänyt, mikäli, e, mitä, mikäli äh, YK on äh, humanitaaristen asioiden koordinaattori pyytää, että tuettaisiin humanitaarista tukea tällä alueella muiden toimien ohella. Joten eh, tämä on hyvin tärkeä, Libya on hyvin tärkeä asia tällä hetkellä. Amnesty International kävi eh, parlamentissa myös eh, juhlistamassa 50-vuotista taivaltaan. Tämä oli hieno tapahtuma. Ja tämä vox boxin lähellä laitettu lava oli hyvin hieno juttu. Sen pitäisi olla koko ajan siellä, koska keskustelut ovat hyviä ja tämän pitäisi olla jatkuvaa. Sitten päätöslauselmat toukokuun täysistuntoon Azerbaidžan, jossa äh, syntyi äh, hieman äh, keskustelua sen vuoksi, että Puhemies Busek kävi Azerbaidsanissa pari päivää myöhemmin heti ja olen saanut kuulla, että Busek antoi hyvin selkeän viestin siellä, joka liittyy maan ihmisoikeustilanteeseen. Sitten meillä on no, kirjallinen päätöslausuma valko -Venäjästä jossa otetaan uudelleen esiin meidän huolenaiheemme ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä. Ja useat kollegat ovat ottaneet alivaliokuntaamme yhteyttä kysyäkseen, että me ottaisimme valko tilanteen meidän esityslistallemme tulevina kuukausina. Ja me tarkastelemme tätä mahdollisuutta, koska meidän pitäisi ehkäpä nyt katsoa hieman jälleen tätä tilannetta liittyen rikosoikeudenkäynteihin oppositiota ja presidenttiehdokkaita vastaan. Sitten Sri Lanka. Tässä päätös, päätöslauselma oli kaiken kaikkiaan hyvin heikosti, hyvin heikko sanamuodoltaan, enkä usko, että se tulee aiheuttamaan minkäännäköistä näköistä toimintaa EUn jäsenvaltioissa. Ja minusta on sääli, että tämä parlamentti ei puolusta kansainvälistä oikeutta ja sitä, että lähdetään tutkimaan sotarikoksia, tekivät ne sitten mikä tahansa osapuoli. Sitten meillä oli valtuuskunta Hondurasia ja Meksikoon viime viikolla. Richard Howard eh, käväsi juuri sisällä täällä ja kertoi, miten iloinen hän oli tästä valtuuskuntamatkasta, mutta hän ei voinut jäädä tänne, mutta hän tulee tekemään meille laajan raportin tästä valtuuskuntamatkasta jossain kesäkuun kokouksessa. Ja eh, se aihe, mikä meillä oli kaikkein eniten esillä tuolla matkassa, oli tämä tuomitsematta jättäminen Meksikossa ja Hondurasissa. Joten tähän asiaan me tulemme vielä palaamaan. Sitten äh, Venäjä, Parontar äh, Ashton ja muut äh, ovat antaneet lausuntonsa tästä Hodorkoski lebedev toisesta tuomiosta. Ja ei ollut ollenkaan yllättävää, että nämä pitkät tuomiot vahvistettiin, niitä hieman lyhennettiin yhdellä vuodella kaiketi. Haluaisin myös kertoa, että järjestetään konsertti tukeaksemme tätä asiaa ja ylipäätään Venäjän ihmisoikeustaistelijoita 6, 5. heinäkuuta Strasbourgissa. Toivon mukaan me voimme kaikki osallistua tähän konserttiin. Ja eilen meillä oli sitten meidän säännönmukainen tiedotustilaisuus EU-Venäjä keskusteluista. Absurdia oli se, että toimielimet puhuvat toistensa, puhumme keskenämme kohtuullisen hyvin ja vaikutamme olevan samaa mieltä ja minä eh, informoin EAS siitä, että kansalaisyhteiskunta haluaisi järjestää tällaisen rinnakkaisen tapahtuman seuraavan EU-Venäjä eh, huippukokouksen aikana 9-10. Eh, kesäkuuta Novgorodissa. Ja meidän Druana pitäisi olla mukana huolehtimassa siitä, että tämä tapahtuu ja että EU tukisi tätä rinnakkaista tapahtumaa, joka olisi nyt ensimmäinen laatuaan. On erittäin tärkeää, että kansalaisyhteiskunta ja ihmisoikeus järjestöt ovat mukana. Muistan, että muutama viikko sitten eh, herra Kaljapin, joka eh, on rohkea ihmisoikeustaistelija ja eh, asianajaja, hän sai Frontlinen palkinnon toimistansa ihmisoikeus rikkomusten uhrien auttamisessa Pohjois-Kaukasuksella. Hän tulee olemaan tuolla paikalla myös. Ja sitten Israel, toivon mukaan jäsenet voivat jäädä tänne tai tulla hieman myöhemmin sen vuoksi, että me olemme esittäneet erityispyynnön matkasta Israeliin. Meillä tulee olemaan tämän jälkeen tällainen epävirallinen tapaaminen kenraali Liron Libmanin kanssa, joka on siis puolustusvoimien edustaja. Ja sitten vielä lopuksi AFET jatkaa keskusteluita yhteistyösopimuksesta ja kumppanuussopimuksesta Turkmenistanin kanssa. Parlamentin valtuuskunta kävi hiljattain Turkmenistanissa. Minä olin siellä mukana varajäsenenä Keski-Aasian valtuuskunnan edustajana. Ja minun täytyy sanoa, että koko valtuuskunta oli hyvin yksimielinen näkemyksissään siitä, että ihmisoikeustilanne on vaikea tai todella vaikea. Ja että EUn edustajien pitäisi yhdistää kaikki voimansa siihen, että Turkmenistanin hallitus tekisi parannuksia tilanteeseen muun muassa – antamalla erityis, USAn erityisesittelijän e, e, tulla maahan. Olisi erittäin tärkeää, että tämä erityislähettiläs saisi tulla maahan ja katsoa nimenomaan näitä kidutusasioita. Toinen Asia, joka liittyy tähän sopimukseen EU ja Turkmenistanin kesken, on se, että koska parlamentti on pyytänyt erityistä valvontamekanismia ajatellen hankalaa tai epäselvää ihmisoikeustilannetta, niin ulkosuhdehallinto on yhdessä kokouksessaan sanonut, että tämä ei ole hyvä asia, koska se vaikeuttaisi institutionaalista tasapainoa. Meidän oikeudellinen yksikkömme tarkastele nyt tätä väitettä niin, että voimme varmistaa sen, että kykenemme parhaalla mahdollisella tavalla valvomaan tätä sopimusta. Tämä tulee olemaan ensimmäinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka hyväksytään Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Joten huomioikaa komission jäsen Fyylen tiedonanto eilisestä, joka liittyy nimenomaan vahvaan naapuruuspolitiikkaan, joten ehkäpä meillä olisi mahdollisuus saada aikaan uudenlainen vahva parlamentaarinen valvontamekanismi. Eli tässä olivat puheenjohtajan tiedotukset. Toivottavasti niistä on teille apua ja hyötyä. Ja nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi Kambodjan ihmisoikeuskomissaarin komission. Olette tervetulleita tarkkailijoiksi meidän kokoukseemme Olemme aina iloisia, kun saamme yhteyksiä ihmisoikeusaktivisteihin ja instituutioihin muista maista ja mantereilta. On ilo saada pitää teidät täällä ja voimme eh, jossain lähitulevaisuudessa vielä keskustella Kambodjan eh, ihmisoikeustilanteesta. Olen saanut eh, tietää, että valtuuskuntaa johtaa Maksambat, joka on tämän komission varapuheenjohtaja. Tervetuloa. No niin, sitten äh, tämänpäiväinen pääkeskustelu keskustelu on uskonnon ja, tai uskon vapaudesta. Meillä on äh, etu saada tehdä yhteistyötä professori Heiner Bielefeldin kanssa, joka on YK on erityislähettiläs tässä asiassa. Ja haluaisin myös äh, toivottaa tervetulleeksi Saara Vaaderin ja Penelope Faulknerin, jotka edustavat European Platformia äh, uskon uskonnollista suvaitsevuutta ja äh, syrjintää vastaan. Ja olen myös iloinen, kun voin toivottaa tervetulleeksi Charles Michel Görtsin EASstä. Eli uskonvapaus, vapaus on perusoikeus ja se on myös laissa määritelty. Artikloissa 18 vuoden 1948 julistuksessa se on otettu esiin ja siinä on mahdollisuus myös vaihtaa uskontoaan tai uskoaan. Ja EUlle on tärkeää, että artikla 9 Euroopan ihmisoikeussopimuksesta sekä EUn perusoikeussopimuksessa ovat erityisen tärkeitä tässä yhteydessä. Joten oikeus uskonnon tai uskon vapauteen sisältää myös oikeuden äh, uskoa äh, harjoittaa ja opettaa äh, yksilöllisesti tai kollektiivisesti. Eikä siinä ole kysymys ainoastaan uskonnoista tai uskosta, vaan myös agnostikoista ja ateisteista. Ja tämä vapaus liittyy myös ajatuksen vapaukseen, sananvapauteen ja muihin ihmisoikeus- ja perusoikeuksiin. Ja se on erityinen oikeus kaikissa demokratioissa tai avoimissa pluralistisissa yhteiskunnissa ja sitä täytyy suojella, edistää, sitä pitää edistää ja suojella joka paikassa ja kaikille. Joten olen pahoillani, kun voimme todeta, että se millä tavalla tätä periaatetta noudataan, jättää paljon toivomisen varoa sen vuoksi, että uskonnon tai uskon vapautta on rajattu väkivallalla, laillisilla rajoituksilla ja syrjinnällä. Viime tammikuussa, muistatte hyvin, Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman ja siinä, parlamentissa, siinä päätöslauselmassa parlamentti tuomitsi väkivallan kristillisiä yhteisöjä kohtaan. Ikävä kyllä, olemme saaneet paljon raportteja väkivallasta sen jälkeen, esimerkiksi Pakistanissa, tai nämä murhat, joita tehtiin. Ja nämä ovat olleet hyvin negatiivisia kehityskulkuja. Olemme nähneet, että Sofiassa oli myös pahoja väkivaltaisuuksia moskejaa kohtaan. Ja tässä herää kysymys, mitä oikein on tapahtumassa. Eli ikävä kyllä tämä äh, uskonnollinen äh, väkivalta äh, on ilmiö, joka on levinnyt ympäri maailman. Me jatkamme me olemme yhä huolissamme siitä, että on tullut niin paljon tällaisia uskonvapautta rikkovia lakeja. Ja me EU e ja EU, EUn ulkopuoliset maat, me emme ole onnistuneet siinä, että saataisiin aikaan tasapuolisuutta ja me odotamme nyt, että saisimme kuulla tästä enemmän erityisedustaja Bielefeltiltä. Haluaisin nyt avata keskustelun ja toivon, tai siis meidän täytyy nyt käyttää tässä puheaikoja sen vuoksi, että haluamme myös aikaa keskusteluille ja kommenteille kollegoiden puolelta. Joten ensimmäiseksi YK on erityislähettilässä herra Bielefeldtä. Olkaa hyvä. Thank you very much for your kind words of Kiitoksia rouva puheenjohtaja miellyttävistä alustussanoista. On miellyttävä, että minulla on mahdollisuus puhua kanssanne tämän rajoitetun ajan esityksestäni käytän pääasiassa käsitteellisiin selvityksiin, jotka eivät ole akateemisia luonteeltaan, kuten toivottavasti näette, vaan hyvin käytännöllisiä asioita. Mutta ennen kuin käsittelen käsitteitä, niin muutama minuutti empiiriseen aineistoon uskonnonvapaudesta globaalisesti. Jos käsitellään erillisiä maiden äh, tilanteita, niin se on minun päivittäistä työtäni. Diplomaattiset aloitteet hyvin käytännön, käytännössä tapahtuneista rikkomuksista. Aina tulee esille hyvin shokeraavia kokemuksia. Mikä eniten minua shokeraa, on tämä vihan määrä. Uskonnollisia vähemmistöjä vastaan yhteisöjen välillä, vihaa ruokkivat usein paradoksaalinen yh- yhteys pelosta ja tyytyväisyydestä. Se on hyvin shokeraavaa. Jos käsitellään yksittäisiä tapauksia, niin sitten toteaa, että ei ole sellaista asiaa kuin luonnolliset uhrit vastaan luonnolliset tekijät. On hyvin erilaisia konstellaatioita eri maissa ja eri alueilla. Täytyy olla hyvin varovainen, että välttää sitä, että ajattelee, että jollain uskonnolla on uhrin asema ja jollain uskonnon olisi tekijän asema. Uskonnonvapaus riippuu monista asioista, poliittinen infrastruktuuri kussakin maassa, historialliset traumat, kulttuuri tai sen puute, siihen miten äh, ryhmät vuorovaikuttavat keskenään, tiedotusvälineiden tietoisuus, suvaitsevaisuus, suvaitsemattomuus, yle, ihmisoikeustilanne yleensä, tietysti uskonnolliset traditiot suvaitsemattomuuden traditio tai suvaitsemattomuuden traditio, niillä on tietysti osansa. Mutta niitä ei voida johtaa minkään uskonnon dogmaattisesta rakenteesta. Ihmiset ovat tästä vastuussa. Ihmiset, jotka myös voivat muuttua. Ihmisryhmät, jotka voivat myös kehittyä vakaumuksissaan ja tämä täytyy aina ottaa huomioon. Nyt sitten kolme kohtaa, joita haluan selventää käsitteellisellä tasolla, koska uskonnonvapaus on ihmisoikeus, joka on paineen alla. Siihen kohdistuu valtava paine, ei pelkästään käytännön tasolla, maiden tasolla, mutta myös käsitteellisellä tasolla. On todellakin vaara, että uskonnonvapauden ääriviivat koko ajan hämärtyvät tai kääntyvät jopa ylös alaisin. Kolme asiaa haluan esittää. Ensimmäinen on, kuulostaa melkein triviaalilta, mutta joskus se täytyy selventää se asia, jotka näyttävät olevan esitetään selviä. Uskonnonvapaus on universaali ihmisoikeus, mikä tarkoittaa sitä, että se perustuu ihmisen arvokkuuden kunnioittamiseen. Haluan siteerata ensimmäistä lausetta ensimmäisestä ihmisoikeusdokumentista, ensimmäisestä kansainvälisestä sellaisesta, ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistuksesta, siis tunnustetaan äh, kaikkien ihmiskunnan jäsenten arvokkuus. Ja te, äh, tarjoaa perustan tälle universalismille ja tämä aksiomaattinen status ihmisen arvokkuudelle, sillä että ymmärretään ihmisoikeuksia yleensä ja erityisesti uskonnonvapautta, tarkoittaa että lähtökohdan täytyy aina olla ihmisolento ja hänen arvokkuutensa. Emme voi lähestyä uskonnonvapautta luettelovoimalla etukäteen määriteltyjä optioita, niin kuin monissa maissa on tapana. Näkee monia maita eri alueilla maailmaa, jotka lupaavat perustuslaissa uskonnonvapautta ja sitten sanovat, että meillä on nämä optiot, juutalainen, kristitty, muslimi, ja piste. Viisi optiota, joskus kuusi vaihtoehtoa, joskus ei uskontoa, mutta lähtökohta, jos todellakin pitäydytään universaaliin luonteeseen ihmisoikeuksissa ja uskonnonvapaudessa, täytyy olla ihmisen arvokkuus ja heidän itse ymmärrys jos tuntee ihmisiä, niin heidän itseymmärryksensä on hyvin erilaista, joskus myös rajat ylittävää. Ja sen vuoksi YK on ihmisoikeuskomitea yleiskommenteissa on artiklassa 18 käytti seuraavaa sanamuotoa, jota on siteerattu aina uudestaan. Edeltäjäni ovat niin tehneet. Va- uskonnonvapaus suojelee teistisiä, ei-teistisiä, ateistisia usko- uskomusjärjestelmiä sekä oikeutta sitä, ettei tunnusta mitään uskontoa tai uskoa. Ja tähän voisi lisätä myös sen huomion, että tietysti perinteisten uskontojen ja suurten uskonnollisten ryhmien, pienten uskonnollisten ryhmien käännynnäiset, uudelleenkäännynnäiset vähemmistöjen edustajat, vähemmistöt vähemmistöissä toisinäyttelijät, kaikkien täytyy saada suojelunsa yhtäläiseltä pohjalta. Tämä on universalistinen henki, eikä pelkästään henki, vaan myöskin kirjain ihmisoikeuksissa ja uskonnonvapaudessa. Ja tämä on nyt uhan alla todellakin. On vahva tendenssi jopa YK, jopa YK on asiakirjoissa ihan pitäytyä esimääriteltyihin luetteloihin. Ja se on erilainen lähestymistapa. Se ei ole ihmisoikeuslähestymistapa, se ei ole universalistinen lähestymistapa. Toinen kohta Kuulostaa sekin toistolta. Uskonnonvapaus on tietysti vapaus, mutta sitä täytyy painottaa, meidän täytyy selventää sitä. Uskonnonvapaus, ja puheenjohtaja mainitsikin jo tämän alustuksessaan, siihen kuuluu paljon erilaisia vapauksia, kuten merkityksen etsimisen vapaus, vapaus tulla erilaisiin johtopäätöksiin. Vapaus kertoa vakaumuksestaan on myöskin aina tämmöinen kevytin välissä, että ei tarvitse sitä tehdä. Tämä vapaus siihen, että, saa, että jätetään rauhaan vapaus julistaa uskonnollista vakaumustaan tai ei-uskonnollista vapaustaan, julkisesti tai että ei tee niin. Eli eri puolia tässä on positiivisia, negatiivisia, vapaus muuttua tai hylätä uskontonsa julkisesti. Se on tietysti tällainen koetinkin erityisen herkkä, jos otetaan nämä vapaudet vakavasti. Se ei ole vapaudet tietyssä ryhmässä vaihtoehtoja, vaan vapaus määritellä oma tiensä ja vapaus muuttua. tarvitaan absoluuttista suojelua Jos puhutaan ulkoisesta vakaumuksen julistamisesta, niin silloin se on monimutkaisempaa. Ehkäpä perusteltuja rajoituksia voi olla olemassa, mutta niitä täytyy soveltaa tiukasti määriteltyjen kriteerien mukaan. Jos nämä vapaudet otetaan vakavasti ja uskonnonvapaus vakavasti, niin on hyvin selkeää, että tämä vapaus on sisäsyntyisesti liittyy muihin vapauksiin. Mielipidevapaus, kokoontumisvapaus, mielipiteen vapaus ja niin edelleen. Ja tämä selvennys, sitä tarvitaan todellakin kipeästi. Sellaisia tendenssiä vastaan, että nähdään uskonnonvapaus ja ilmaisuvapaus jotenkin vastakkaisina, ristiriitaisina. On vahva tendenssi siihen, että ilmaisuvapaus, sitä pidetään liberaalina ilmaisuvapautena ja sitten uskonnonvapautta otetaan sitä vastaan, että ei tehdä liikaa. Ja tämä on suuri väärinymmärrys, vaarallinen väärinymmärrys. Siinä amputoidaan uskonnonvapaus siinä mielessä, että se on osa ihmisoikeuksia. Siinä täytyy olla hyvin selviä päähaaste. Islamilainen konferenssi on esittänyt, on ottanut käsittelyyn vuosien aikana ja päättänyt päätöslauselmia Jumalan pilkasta. Tämä oli tämä pilakuvakriisi Tanskassa esimerkiksi. Ja ongelma oli, että näissä päätöslauselmissa sitä sai sen käsityksen, että ei ole kyse ihmisten vapaudesta, vaan niin, että olisi vapaus siihen, että uskonnolla olisi vapaus siihen, että ei olisi kilpailijoita kritiikkiä, että sitä ei saisi kritisoida. Ja silloin vapaudella oikeastaan ole enää merkitystä. Se on vapauden semantiikkaa, mutta käsite itse asiassa katoaa näkyvistä siinä ihmisoikeusneuvoston maaliskuun kokouksessa ei tehty tällaista päätöslauselmaa, emmekä tiedä, että onko tässä saavuttu käynnispisteeseen. EUn jäsenvaltiot, EUn jäsenvaltiot niin kuin muut länsimaiset valtiot viime vuosien aikana ovat aina hylänneet nämä päätöslauselmat, joita Pakistan on jättänyt esimerkiksi siitä Jumalan ja uskonnon pilkasta, mutta jos katsoo asioita tarkemmin, niin asiat ovat EUn jäsenvaltioiden sisällä epäselvän kuin ajattelisi. Jumalan pilkkalainsäädäntöä joissakin maissa on vielä ja Euroopan neuvoston parlamentin yleiskokous hyvistä syistä mielestäni vaati eurooppalaisia valtioita kumoamaan nämä lainsäädännöt, että olisi johtonmukaisempia. Pitäisi olla hyvin selkeä ymmärrys uskonnonvapaudesta. Tarvitaan enemmän selkeyttä. No viimeinen kohtani. Niin. Tämä koskee valtion neutraalisuutta. Se on käsite, joka tulee aina esille uskonnonvapauskeskusteluissa, myöskin kun arvotaan, arvioidaan Strasbourgin toimijoistamme tuomioita, mutta se myös usein, useimmiten ymmärretään tämä, väärin ymmärretään tämä käsite. Minun mielestäni valtion neutraalisuus uskonnon kysymyksissä tarkoittaa reiluusperiaatetta, välttämätöntä reiluusperiaatetta, kun käsitellään olemassa olevaa uskonnollista pluralismia perustuen syrji, syrjimättömyyden periaatteeseen, joka liittyy uskonnonvapauden universalistiseen luonteeseen välittömästi. Kaikki tiedämme, että tätä ei ole helppo soveltaa, koska on luonnollinen stendelssi siltä valtiot toimivat näin. Mutta kriittisenä periaatteena mielestäni se on välttämätön, mutta hyvin usein se ymmärretään väärin. Jotkut pitävät sitä, tai pitävät sitä sellaisena, että valtion ei pitäisi olla mukana ollenkaan uskonnon kysymyksissä. Eli sillä tavalla, että ei tehdä väliintuloa valtion puolelta ollenkaan. Koska kyllä valtiolla kuitenkin on mandaatti uskontokysymyksissä niin, että ei suojella identiteettejä, totuusväitteitä, vaan tätä uskonnonvapauden laatua suojellaan. Eli aktiivinen osallistuminen sitä tarvitaan valtioiden puolelta takuuna ihmisoikeuksille uskonnonvapaus mukaan lukien on vielä aggressiivisempikin väärinymmärrys neutraalisuudelle, jossa sanotaan, että valtion pitäisi ottaa huomioon nämä uskonnolliset symbolit ja sitten täytyy selvittää, että tietysti julkiset manifestaatiot ovat osa julkista, ovat osa uskonnonvapautta. Viimeinen lause on hyvin tärkeää tehdä pra- käytännöllistä solidaarista työtä rikkomusten uhrien keskuudessa. Kaikki me tästä tiedämme ja siitä pitäisi tietää enemmän. Mutta jos solidaarisuustyötä tehtäisiin, se täytyy perustua hyvin selkeään ymmärtämiseen siitä, mitä uskonnon vapaus on universaalina ihmisoikeutena. Kiitos. Kiitokset teille. Oli hyvin valaisevaa, että te otitte esiin nimenomaan nämä avainkysymykset liittyen tärkeästä oikeudesta, vapaudesta uskoon ja uskontoon. Nyt sitten Sara Vader vai Vader? Vader. Sara Vader. EPRIDstä. Joten miksi tämä vapaus on niin tärkeä? Olkaa hyvä, Rouva Wader. Very much. Thank you. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. EPRID eli tämä eurooppalainen platformi uskonnollista suvaitsemattomuutta ja syrjintää vastaan. Tämä on järjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia siitä, että puututaan suvaitsemattomuuteen ja syrjintään hyvällä, laajalla, kattavalla tavalla EUn tasolla. Ja te omassa puheenvuorossanne toitte esiin nämä eri artiklat, joita meillä on kansainvälisessä lainsäädännössä, jotka viittaavat äh, uskonvapauteen ja uskonnonvapauteen, joten en niitä lähde toistamaan. Eli siis on tämä artikla 18 ihmisoikeusjulistuksesta ja artikla 18 äh, kansainvälisestä äh, sopimuksesta liittyen poliittisiin ja siviilioikeuksiin ja sen lisäksi meillä on Euroopan ihmisoikeusperuskirja peruskirja artikla 9. Sen lisäksi on myös sopimus, jonka mukaan ihmisillä täytyy olla oikeus vaihtaa uskoaan ja myös julistaa omaa uskoaan, opettaa ja harjoittaa uskoaan. Ottaen huomioon, miten tärkeä tämä oikeus on kansainvälisessä lainsäädännössä, niin ei ole mikään yllätys, että Euroopan unionin toimielimet yhä uudelleen vahvistavat sitoumuksensa siihen, että halutaan edistää ja suojella tätä perusoikeutta. Tämä tuki tuotiin esiin viimeksi tämän vuoden tammi- ja helmikuussa neuvoston johtopäätöksissä ja päätöslauselmassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi. Neuvoston johtopäätöksissä 21. tammikuuta siinä oli kysymys syrjinnästä ja väkivallasta uskonnon perusteella. Neuvosto viittaa johtopäätöksiin marraskuulta 2009 eikä se ainoastaan uudista sitoumustaan suojella uskonnon ja uskon vapautta, vaan ilmaisee olevansa huolissaan siitä, että on yhä enemmän suvaitsemattomuutta ja syrjintää uskontoja kohtaan, mutta myös selkeästi sanoo, että uskon ja uskonnon vapaus on, on universaali ihmisoikeus, jota täytyy suojella joka paikassa ja huolehtia, että se kuuluu kaikille ja että täytyy huolehtia kaikista kansalaisista, mukaan lukien ihmiset, jotka kuuluvat uskonnollisiin yhteisöihin ja vähemmistöihin. Päätöslauselmassaan 17. tammikuuta tänä vuonna liittyen kristittyjen tilanteeseen ja uskonnon ja uskonvapauteen Euroopan parlamentti tuo mukaan lisää yksityiskohtia ja ehdottaa toimia, joita komission ja neuvoston pitäisi miettiä, kun puhutaan yhteyksistä muihin. Joten hyvin selkeästi me näemme, että meillä on oikeus välineitä ja sitten on myös kaikki nämä neuvoston ja parlamentin julkilausumat ja muut, joiden avulla halutaan tukea tätä perusoikeutta. Mutta muutakin täytyy voida tehdä. Mitä me, mitä me voimme tehdä? Epridille on tärkeää, että EU lisää strategista toimintaansa ja parantaa analyysiänsä ja ymmärtämistänsä siitä, millä tavalla uskonnot ja usko vaikuttaa yhteiskuntaan ja millä tavalla tätä kautta voidaan vahvistaa ja rakentaa yhteyksiä muihin kumppaneihin. Ja tästä syystä EPRIT haluaisikin ehdottaa tiettyjä tällaisia periaatteita, joiden pohjalta voitaisiin rakentaa EUn työtä. Ja näihin voisi sisältyä muun muassa se, että kun katsotaan, miten, että täytyisi analysoida näitä eri toimijoita, jotka ovat mukana. Täytyy myös tarkastella uskonnon ja uskonvapautta hieman avoimemmin. katsoen sitä laajemmassa yhteydessä ihmisoikeuksien ja ja vapauksien ja demokratian yhteydessä. Meidän täytyy rakentaa ja parantaa kehityskulkujen valvontaa ja analysointia. Meidän täytyy saada tällainen äh, varhainen varoitusjärjestelmä ja EUn pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että osallistuminen on mukaan ottavaa ja oikeudenmukaista ja että mukaan saadaan myös kaikkein haavoittuvimmat ryhmät, naiset, nuoret, etniset äh, vähemmistöt. Ja mitä tulee sitten Euroopan tulevaan politiikkaan liittyen uskonnon ja uskonvapauteen, on tärkeää, että tämä prosessi on avoin, seurattava ja mukaanottava ja että mukana on myös kansalaisyhteiskunnan järjestöt eri tasoilta. Tapahtui tämä sitten Brysselissä tai pääkaupungeissa, EUn edustustoissa ja niin edelleen. Joten jos halutaan, että uskonnon ja uskonvapaus todella merkitsee jotain, niin täytyy ryhtyä toimiin ja haluaisimme tehdä seuraavat suositukset eri EUn toimielimille. Ensimmäinen suositus olisi se, että kehiteltäisiin jonkinnäköinen tällainen paketti toimia, joiden avulla voidaan tukea uskon ja uskonnon vapautta. Vähän vastaavaa, mitä mitä on tehty Isossa Britanniassa. Ja onhan EUn muutkin toimielimet ovat tehneet vastaavanlaisia toimipaketteja. Ja sitten mitä tulee Euroopan parlamenttiin, me pidämme hyvänä sitä edistystä, mitä on tehty interryhmien mahdollisen institutionaalisen myö, institutionalisoimisen myötä. Ja tällainen ryhmä voisi käsitellä nimenomaan uskon ja uskonnon vapautta hyvällä tavalla ja siellä voitaisiin keskustella avoimesti ja aktiivisesti näistä asioista. Toinen suositus parlamentille olisi myös, että EUn perusoikeusvirasto toimittaisi ajankohtaista tietoa näistä rikkomuksista. Ja lopuksi vielä parlamentille pitäisi myös keskustella aktiivisesti näistä aiheista erilaisilla foorumeilla. Sitten voisimme tehdä myös, antaa suosituksia myös ulkosuhdehallinnolle, huolehtia siitä, että asia pysyy korkealla esityslistalla, että olisi tällainen uskonnollinen osasto, kuten parlamenttikin suositti omassa päätöslauselmassaan. Joten kuten näette, on koko joukko erilaisia asioita, joita voimme suositella. Ja olemme toimit toimittaneet eh, asiakirjoita valiokunnan, alivaliokunnalle ja siellä on eh, myös eh, painotettu näitä mahdollisia toimia. On selvää, että meillä on vielä pitkä tie kuljettavana edessämme ja paljon työtä on vielä tehtävä. Kiitokset, Rova Weider. En maininnut, että te edustatte myös Bahai, kansainvälistä Bahai-järjestöä. Ja kiitokset näistä suosituksista. Palaamme näihin taatusti vielä keskusteluissa. Nyt äh, sitten äh, on Penelope Fobe, European Platform, äh, suva, uskonnollista suvaitsemattomuutta vastaan. Ja hän edustaa myös Vietnamin mm, lasta liikettä, jota te voitte hieman valottaa. Me olemme käsitelleet hyvin paljon äh, ihmisoikeusrikkomuksia Vietnamin buddhalaisia kohtaan. Kiitoksia Äsken puhuttiin suosituksista ja periaatteista. Minä esittäisin lyhyen yleiskatsauksen ihmisistä, mitä itse asiassa suvaitsemattomuus uskontokohtaan tarkoittaa ihmisille. Se on suuri ongelma. T-Formin mukaan 70 prosenttia maailman väestöstä elää maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan tai väärinkäytetään. Jokainen manner yhteisö on vaikutettuna Eurooppa mukaan lukien suuri. Ihmisten kärsimys osoittaa, että EUn politiikat tällä alueella, niitä ei pelkästään tarvita paljon, vaan niitä tarvitaan kipeästi, kuten YK-raportoija sanoi, tälle suvaitsemattomuudelle ei ole yhtä formulaa. Se voi tulla valtion puolelta, joka kontrolloi uskonnollisia yhteisöjä, kuten Vietnam, Kiina, sitten sorretaan vähemmistöjä, kuten bahai Iranissa tai Eritrean kristityt. Se voi johtua myös siitä, että ei ole valtion suojelua eh, vähemmistölle kuten Amadi, Amadiojen tapauksessa, muslimivähemmistön tapauksessa Indonesiassa, tai sitten kiistanalainen lainsäädäntö, kuten tämä eh, herjauksen kieltovalaki Pakistanissa. Suvaitsemattomuuden uhrit eivät ole pelkästään ihmisiä, joilla ei ole oikeutta harjoittaa uskontoa. Väärinkäytöksiä on jokaisella alueella arkielämässä, erityisesti maissa, joissa valtio levittää väärää tietoa tai eh, vihapuhetta. Täällä vähemmistöt ovat suojattomia, he menettävät perusoikeutensa, elinkeinonsa ja monissa tapauksissa henkensäkin. Tämä on tapaus Bahai vähemmistössä Iranissa, jossa viranomaiset, heille on systemaattinen suunnitelma ratkaista pahan kysymys, jossa ei päästä käyttämään koulutuspalveluja, omaisuutta, Omaisuutta pakkolunastetaan. Bahait siis kokevat monia ihmisoikeusloukkauksia. 2008 20-vuotinen vankilatuomio propagandasta islamilaista tasavaltaa vastaan. Se, siitä, siihen verottiin ja sitten se lyhennettiin 10 vuoteen ja takaisin 20 vuoteen. Ebridin jäsenen mukaan seitsemän johtaja heidän perheensä kohtivat kohtamaan kaikenlaisia väärinkäytöksiä, summittaista pidättymistä, omaisuuden pakkolunastusta. Lasku Voisitko puhua hieman hitaammin? I'm, I'm, I'm watching the clock and worrying. Katsoin tuossa kelloa ja huolestuin siitä. Buddhismi on rauhan filosofia, mutta Burman buddhalaiset Tibetissä ja muissa asianosissa kokevat sortoa siitä huolimatta. Vietnamissa hallitus on kieltänyt UBCV-kirkon, joka on Vietnamin suurin ja vanhin, vanhin uskonto, uskonnollinen yhteisö, UPCVn munkit ja nunnat, heitä pidätetään systemaattisesti, pelotellaan ja kiusataan Ebridin jäsen. QME, Action for Democracy in Vietnam, on, sillä on tietoja, että muutama päivä sitten Vietnam on aloittanut laajan eh, ratsian UPCVn eh, Vesakin juhlintaa kohtaan, joka oli siis viime vuonna Buddhan syntymäpäivän vuosipäivä. Ja sitten rauhanpalkinnon äh, saajaehdokas on kotijärjestössä Saigonissa, kun hän on ollut pitkään tehnyt työtä ihmisoikeuksien puolesta. Falun Gongin harjoittajat, Tibetin buddhistit ja uyghur muslimit äh, joutuvat kärsimään syrjinnästä Kiinassa monia roomalaiskatolisia ja protestanttisia kirkkoja Kiinan 80 miljoonan, eh, miljoonaisessa kristillisessä yhteydessä eh, He, heihin kohdistettiin toimia ää, eh, koko maan laajuisesti. Kristitty ihmisoikeus ää, lakimies Gao Xingzheng, häntä kirjoitettiin vakavasti in state controlled mosques. Since the spring lähi kevään eh, kansannousujen jälkeen monilla mailla on tiukennettuja rajoituksia uskonnonvapaasta vastaan. Azerbaidžan, Keski-Asia, Etelä-Kaukasus, Uzbekistan, Turkmenistan, siellä on tiukennettu uskonnonvapauksien sääntöjä, jotka kohdistuvat imameihin, pappeihin, yksilöihin, moskejoihin ja kirkkoihin. EPRIG jäsen, eurooppalainen European Evangelical Alliance raportoi, että baptistikirkko Taskentissa, siellä oli kaksi ratsiaa Uzbekistanin kansallisen turvallisuuden poliisin, poliisin puolelta. Sitten Norsulannikolla Nigeriassa, siellä on ollut paljon väkivaltaa presidentinvaalien jälkeen. Huhtikuun jälkeen nuorisoprikaatit monissa pohjoisissa valtioissa ovat äh, aiheuttaneet tuhoja. Yli 60 kirkkoa ja satoja taloja on poltettu samaan aikaan. Muut nuorisoryhmät ovat kostaneet muslimiperheitä vastaan. Koptikristittyjä vastaan on hyökätty äh, julmasti salafistiliikkeen puolelta, joka on vahvilahko, joka pyrki saamaan islamistisen valtion aikaan. Ainakin 12 ihmistä kuoli aiemmin tässä kuussa ja yli 200 loukkaantui, kun salifistit polttivat kirkkoja, kauppoja ja koteja Kairon, Kairossa koptikristittyjä vastaan Indonesiassa. Sehän tunnetaan yleisesti moderaattina muslimivaltiona. Uskonnollinen fanatismi on nousussa kovan linjan ryhmät, kuten FPI, ovat hyökänneet kristittyjen ja muiden vähemmistöjen kimppuun ja luonneet rankaisemattomuuden ja pelon ilmapiirin. Pääkohde on Ahmadiyya muslimiryhmä. Helmikuussa tuhat ihmistä, heitä vastaan hyökättiin brutaalisesti Sikeusikissa, Pantenin provississa ja viime vuonna Indonesian uskontoasioiden ministeri vaati, että Ahmadiyya-liike kielletään Pakistanissa. Viimeinen esimerkki. Kaikki, jotka herjäävät pro, profeetta Muhammedin nimeä, se on rangaistavaa. Ja tänä vuonna kaksi sellaista, jotka ovat puhuneet eniten näitä kunnianlokkaus Jumalanpilkkalakeja vastaan, murhattiin yksi yhteinen tekijä näistä kaikista tapauksista on, että kaikki nämä ihmiset ovat tavallisia ihmisiä, jotka kohtaavat syrjintää vain, koska he haluavat rakentaa yhteyttä. Sen vuoksi on niin tärkeää, että he kiinnittää huomiota näihin asioihin nyt ja tulevassa politiikassaan sekä sen omien rajojen sisällä että niiden ulkopuolella. Kiitos. Muistutitte meitä myös äh, näiden äh, uskon ja uskonnonvapauksen rikkomuksen monimuotoisuudesta. Nyt sitten ulkosuhdehallinnon edustaja Jean-Michel, ole hyvä. Thank you, uh, Mrs. Chair, and thank you to... Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitokset uh, kolmelle aikaisemmalle panelistille heidän erinomaisesta osuudesta ja tämä helpottaa minun työtäni huomattavasti. Se viesti, joka tästä tulee, ja johtopäätökset, neuvoston johtopäätökset viimeisin nyt helmikuulta, jonka myös Rova Weiden mainitsi, osoittaa, että Euroopan unioni on sitoutunut suojelemaan ja edistämään uskonnon vapautta, koska se on universaali ihmisoikeus. Suojelee, joka koskee kaikkia kaikkialla. Me emme voi tehdä mitään muuta kuin tuoda esiin nämä äh, asiat, joita herra Bielenfeld äh, meille kertoi. Tämä kaikki perustuu myös äh, ihmisarvoon. Ja joulukuun 2009 neuvoston johtopäätökset, niiden pohjalta me käynnistimme EUn toimia ulkosuhdehallinnossa niin, että halusimme valtavirtaistaa uskonnon ja uskonvapauden kaikkiin ihmisoikeuspolitiikan välineisiin. Huolestuttavaa on se, että yhä enemmän on suvaitsemattomuutta, terrorismia, väkivaltaa uskonnollisia vähemmistöjä kohtaan. Ja tämä on saanut ulkoasioiden, ulkoasian neuvoston käynnist, esittämään tai laatimaan neuvoston uudet päätöslauselmat, joista Rova Wader myös puhui. Ja neuvoston päätelmissä on todettu, että EU on sitoutunut olemaan kansainvälisten ponnisteluiden eturintamassa, kun taistellaan uskon ja uskonnon vapauden suvaitsemattomuutta ja syrjintää vastaan. Monissa tilanteissa ja tässä pidänkin hyvänä Roa Faulknerin puheenvuoroa, joka muistutti meitä siitä, että rikkomukset uskon ja uskonnon vapautta vastaan ovat, niitä on joka puolella, joka puolella maailmaa. Ja edustaja, korkea edustaja Ashton ja neuvosto päättäväisesti tuomitsevat kaikenlaisen suvaitsemattomuuden ja väkivallan. Ja samanaikaisesti käydämme muita välineitä, poliittista vuoropuhelua, hiljaista diplomatiaa, teknistä tukea, kehitysyhteistyötä kansalaisyhteiskunnalle, niin että voisimme sitä kautta auttaa asioita, jotka joiden kautta sitten taas tuemme uskon ja uskonnon vapautta. Viime kuukausina olemme systemaattisesti keskustelleet ihmisoikeusvuoropuhelussa esimerkiksi Palestiinan viranomaisten kanssa, Marokon, Israelin ja Egyptin kanssa liittyen nimenomaan uskon ja uskonnon vapauteen. Vain viitatakseni muutamaan näistä keskusteluista. Sitten taas monenvälisillä foorumeilla EUsta tuntui varsinkin sen jälkeen, kun suvaitsevaisuus ja väkivalta on lisääntynyt, niin EUsta tuntui jo, että nyt on aika että kansainvälinen yhteisö antaa kollektiivisen vastauksen suvaitsemattomuuteen. Ja sen vuoksi olemmekin puhuneet tästä ihmisoikeusneuvostossa maaliskuussa niin, että kaikki neuvoston, ihmisoikeusneuvoston jäsenet me laatisimme yhteisen päätöslauselman, jossa tuomitsisimme suvaitsemattomuuden, joka perustuu uskontoon ja uskoon. Tämä oli hyvin tärkeä EUlle, koska me pelkäsimme, että jälleen kerran tämä yhteinen vastuu tavallaan jäisi ähm, tavallaan hämäräksi kaikissa näissä keskusteluissa. Sen vuoksi tämä oli kaikkien osapuolten puolelta aikamoinen ponnistus, länsimaat, EU, ja myös muut maat Genevessä maaliskuussa me työskentelimme hyvin kovasti niin, että saisimme tällaisen yhteisen viestin liittyen uskontoon ja uskoon perustuvaan suvaitsemattomuuteen. Ja me, kun minä sanon me, niin se on sekä OIC että EU, että, EU, että läntiset kumppanit, me kykenimme saamaan aikaan konsensusta, konsensuksen tästä äh, asiasta. Tuleeko tästä nyt käännekohta, kuten herra Bielefeld sanoi, me toivomme näin ja voitte laskea meidän sitoumuksemme varaan, että EU yhdessä YK ja muiden kumppaneiden kanssa äh, islamilaisten maiden järjestöjen kanssa eh, jatkaa tätä. Oli erittäin tärkeää, että me saimme aikaan yhteisen vastauksen eh, uskonnon, uskonnollisen suvaitsemattomuutta. Ja uskon ja uskonnon vapaus pysyy EUn ihmisoikeusesityslistan etunenässä. Me olemme mobilisoineet kaikki EUn edustustot eh, katsomaan, mikä tilanne on. Ja me olemme saaneet eh, eh, nyt raportteja näistä maista, jotta voimme analyyttisemmin paremmin hoitaa tätä perustyötä, nimenomaan johon Vaderkin, Waderkin viittasi. Eli tätä kautta pääsemme seuraavaan asteeseen joka on liittyen tähän neuvoston päätelmiin, jonka perusteella korkeaedustaja Ashton raportoi nyt sitten siitä, mitä tapahtuu. Ja tällä hetkellä työskentelemme nykyisten analyysien pohjalta, jota olemme saaneet edustustoistamme ja pyrimme nyt sitten miettimään erityisiä EUn toimia liittyen uskonnon ja uskonvapauteen. Ja sen lisäksi huomioimme 20. tammikuuta 2011 hyväksytty EUn päätöslauselmaan ja huomioimme kansalaisyhteiskunnan ja tulemme kuulemaan näitä eri verkkoja, Human Rights and Democracy Network ja samoin kuin EPRID tapasimme maanantaina ja keskustelimme niitä, mitä ulkosuudenhallinto voi tehdä. Haluaisin päättää muistuttamalla, että uskonto on hyvin herkkä asia, se ei ole mikään standardiasia. Ja meidän täytyy varoa, että emme nyt toimi niiden eduksi, jotka käyttävät näitä asioita fundamentalismin ja väkivallan hyväksi. On toki asioita, joita täytyy vahvistaa, meidän täytyy vahvistaa uskonnollista vuoropuhelua ja meidän täytyy vahvistaa koulutusta. Koulutus on avaintekijä, kun pyrimme vaalimaan uskontojen välistä keskustelua ja vuoropuhelua. Kuten sanoin, uskonnot uskonto ja usko liittyy moniin muihin asioihinkin, kuten esimerkiksi siihen, että yleisesti ottaen puuttuu kansalaisoikeuksia, demokratiaa, taloudellista vakautta. Tämä kaikki pitää pitää mielessä. On liian helppo selitys osoittaa sormella ainoastaan uskontoa, kun puhutaan väkivallasta ja jännitteistä. Meidän täytyy katsoa tätä laajemmasta näkökulmasta. Ja vielä lopuksi uskon ja uskonnon vapaus on hyvin tärkeää että ulkosuhdehallinnossa. Meidän täytyy hyvin selkeästi osoittaa, että me aktiivisesti toimimme ja otamme huomioon tämän asian EU-ssa. Ja muistutan, mitä Herra Bielenfeld sanoi. Hän sanoi, että puhui tästä ää, äh, asiasta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Hertz, and thank you, European External Action Service. Now we can open... Kiitoksia tästä ja kiitoksia ulkoisen hallinnon. Sitten aloitamme keskustelun. To the special rapporteur. Uh, do you observe that... Erityisraportoija teille puhui, oletteko huomannut, että EU olisi hyvin huolestunut uh, kristittyjen, erityisesti kristittyjen oikeuksista muiden uskontojen kustannuksella tai ateistien kustannuksella. Miten näette eri uskonnonvapauden loukkaukset, josta Rova Faulkner kertoi ja luetteloi buddisteja, buddalaisia. Ajattelen tässä, että sepatarismia, ääriliikkeitä, terrorismia vastaan on raju taistelu, joka on mielestäni veruke usein loukata uskonnonvapautta ja Erityisesti haluaisin mainita Kiinan, joka, jonka esitteli hyvin Rova Faulkner. Ja nyt herra Helmer puheenvuoro. Uh, well, thank you very much indeed, Madam Chair. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä on ollut uh, mielenkiintoinen sessio. Kiitoksia siitä, että tämä on järjestetty. Lyhyesti tekisin yhteenvetoa, mitä kuulimme. Ensimmäinen puhuja kuulimme teorian uskonnollisesta vapaudesta. Se oli hyvin kaunopuheisesti ilmaistu ja hämmästyisi, jos joku olisi eri mieltä salissa. Rova Veiriltä kuulimme kaikilla kunnioituksella yleisiä asioita välineistä, priorisoinnista, keskustelusta. Rova Faulknerilta kuulimme pitkän surullisen litanian väärinkäytöksiä. Ne ovat vakavia, traagisia ja ja e Estolta kuulimme hiljaisesta diplomatiasta, koulutuksen, kansallisyhteiskunnan tukemisesta, kivoista asioista, kuten näin. Huoleni on se, että en näe mitään todellista nimenomaista toimintaa, enkä tiedä mikä olisi asianmukaista. En sano, että ette ole onnistunut tekemään ABC sieltä, koska en tiedä mitä ABC ovat. Mutta mistä tänään on keskusteltu, mikä auttaa koptikristittyä Egyptissä, joita vastaan hyökätään? Mitä Olemme keskustelleet tänään sellaista, joka auttaa Falun Gongin harjoittajia Kiinassa, joita kidutetaan. Ja ihan sekin taso, että mitä ollaan tällä tasolla tehty, jotta autetaan eri organisaatioiden työntekijöitä UK samassa maassa, joille on kerrottu, että he eivät voi pitää työpaikalla pieniä uskonnollisia symboleita, mikä näyttää olevan ristiriidassa oikeuden kanssa ilmaista uskontoaan. Minä haluan spesifiä asioita, konkretiaa. Pitääkö meidän vain käydä pitkiä mielenkiintoisia keskusteluja? Onko jotain, mitä konkreettisesti voimme tehdä? Vai päädytäänkö siihen, että ei tehdä mitään, mutta päätetään päätöslauselmista ja tehdään lehdistötiedotteita? Thank you, Mr. Helmer. There are no more requests. Ei ole puheenvuoropyyntöjä enää. Olen yllättynyt siitä, mutta ehkäpä alustukset olivat niin kattavia, joten voisimme palata E, esiintyjiin. Herra Bielefeld, ehkäpä voitte vastata näihin muihin alustuksiin ja kysymyksiin ja huomioihin. Now to, others another. Well, now let's, Mr. Bielefeld, let's collect... Yeah. Uh, herra Bielefeld, otetaan vielä varapuheenjohtajan Semken ja herra Tanokin kysymykset, niin saadaan sitten rikkaammat vastaukset. Kiitoksia, haluan kiittää. Minun täytyy tunnustaa, että alustukset olivat todellakin mielenkiintoisia alustuksia, erittäinkin mielenkiintoisia. Mutta minua kiinnostaisi kovasti seuraava asia. Te puhuitte esimerkkeistä, miten uskonnonvapautta on loukattu. Meille mielestäni kuitenkin erityisen olennaista olisi vastaus kysymykseen, että minkälaisia tendenssejä kehityskulkuja on Euroopassa Onko kyse siitä, että tilanne olisi pahenemassa, koska tämä on hyvin vakava asia. Näistä analyyseistä ei itse asiassa tule selville, että huononeeko tilanne, ja jos huononee, niin sitten saako siitä huononemisesta lisätietoa, vai voiko olla niin, että tilanne on vakaa? parlamentin jäsenille nämä ovat aina tietoja, jotka ovat erityisen tärkeitä. Thank you, Vice Chair Zemke. Then Mr. Kiitoksia varapuheenjohtaja Zemke sitten, herra Tanok. Uh, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti enemmänkin kuin kysymys. Ensinnäkin olen seurannut uh, uskonnonvapauden tilannetta maailmassa ja painotan erityisesti kristillisiä uh, vähemmistöjä sen jälkeen, kun me nyt valittiin 1999 jälkeen. Ja se, mitä te sanoitte, niin ikävä kyllä ihan päinvastoin, ihan viime hetkiin asti Euroopan unioni jonkinnäköisenä siirtomakkauden jälkeisessä syyllisyyden tunnossaan. Ehkäpä tämä parlamentti ei ollut mitenkään aktiivinen eikä nostanut sormeakaan auttaakseen kristillisiä vähemmistöjä meidän omalla etuovellamme. Ja kun minä otin 2004 tämän asian esiin, 2004 äh, äh, ulkoasioiden valiokunnassa siitä, että pitäisi tehdä raportti kristillistä vähemmistöä, silloin he sanoivat, että tämä ei ole poliittisesti korrektia ja Euroopan parlamentin ei pidä sekaantua tällaiseen. Olen iloinen, kun voin sanoa, että viime vuosina tässä on tapahtunut tiettyä heräämistä, varsinkin sen jälkeen, kun EU e laajentui, kun Puolan ja Slovakian kaltaiset äh, maat äh, liittyivät, jotka eivät jaa tätä vastaavaa äh, syyllisyyttä, siirtomaavallan aikaista syyllisyyttä, ja sen vuoksi he ovat olleet kiinnostuneempia kristillistä vähemmistöistä näissä muissa maissa. Joten asiat muuttuvat hitaasti, mutta muuttuvat. Joten se, että tämä parlamentti auttaisi kristittyjä vähemmistöjä on ihan hölynpölyä, koska vaati todellakin paljon ponnisteluita, että ne ylipäätään puhuisivat asiasta. Ja sitten haluaisin painottaa sitä, mitä kollegani Helmer sanoi. Roger on ihan oikeassa. Me pidämme kovasti meteliä ja sanomme kaiken näköistä, mutta todellisuudessa teemme hyvin vähän. Me olemme vain tällainen keskustelufoorumi ja foorumi, jossa osoitellaan sormella. Joten toivon mukaan hallitukset, jotkut hallitukset todellakin lähtisivät valvomaan tarkemmin, mutta todellisuudessa en ole nähnyt yhtäkään kauppasopimusta tai kumppanuussopimusta tai mitään erityistä kolmansien maiden kanssa tehtyä sopimusta, jossa olisi otettu huomioon vähemmistöjen uskonnolliset oikeudet tai niiden puuttumiset. Ja suurimmassa osassa meidän sopimuksiamme on nyt nämä ihmisoikeuslausekkeet, mutta ikävä kyllä niissä keskitytään kuitenkin paljon enemmän tällaisiin poliittisiin vankeihin tai mm, tällaisiin muihin väärinkäytöksiin, kuten kidutukseen tai muuta. Mutta mm, esimerkiksi uskonnollisten vähemmistöjen pidätykset ja kidutukset eivät ole olleet keskiössä. Ja kuitenkin niiden pitäisi olla yksi näistä suurista kysymyksistä. Mutta minun kokemukseni on, että Euroopan unioni pitää suurta mölyä, mutta paljon enempää se ei tee ja jättää, omille, jättää niille maille omaksi tehtäväksi kunnioittavatko ne vähemmistöä vai ei. Mutta esimerkiksi koptikristit syrjitään ja siellä on paljon väkivaltaa heitä kohtaan. Egyptissä, Bahai, Iranissa, buddhalaismunkit Vietnamissa, kristityt Pakistanissa – hindut Pakistanissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten tämä on todellinen ongelma. Ja maat kuten Pakistan, jonka minä tunnen aika hyvin, niin eh, siellä tämä suurin huoli on koko ajan tämä terrorismin vastainen taistelu, mutta sen lisäksi me tiedämme, että tämä maa, tällä maalla on hyvin paljon tällaisia syrjiviä lakeja, Jumalan pilkka, ynnä muut. Joten eh, pelkäänpä, että tämä on tilanne tällä hetkellä. Thank you, Mr. Chanok. Kiitoksia, herra Chanok. Nyt sitten puheenvuoro takaisin eh, alustajille, herra Bielefeld, erityisraportoija. Thank you very much. No. Kiitos kovasti. Ensinnäkin teidän kysymyksenne, rouva puheenjohtaja, tai kysymykset. Mielestäni on hyviä syitä olla aika huolestunut kristittyjen tilanteesta. Kristityt vähemmistöt lähi ja muuallakin. Kiina mainittiin myös. On hyviä syitä. Ja ehkäpä aiemmin ei kiinnitetty tarpeeksi huomiota näihin vähemmistöihin aiemmin. Joten olen todellakin iloinen, että nyt paljon enemmän huomiota on kiinnitetty viime kuukausina. Erityisesti myös näiden traagisten tapahtumien jälkeen uuden vuoden iltana Egyptissä, kun 23 koptia tapettiin. Se oli liikkeelle voima sille, että otettiin huomioon tämä pitkän, aikavä, pitkän aikavälin syrjintä koptikristittyjen keskuudessa tai kohtaan Egyptissä ja monet, monet muut ryhmät otettiin huomioon Lähi-idässä. Kaikki tiedämme Irakin tilanteesta, ehkäpä kaksi kolmas osaa kristityistä on lähtenyt eksodukseen maasta, joka on yksi alkuperämaista kristi, kristillisyydelle. Kun minä puhun universaalistisen käsityksen puolesta ihmisoikeuksille, niin se ei ole sama kuin, että pitäisi olla abstrakteja, pitää olla hyvin konkreettisella tasolla. Puhutaan konkreettisten uhriryhmien puolesta konkreettisesti, kuten Bahait Iranissa, Egyptissä myös, on paljon vähemmän huomiota heidän tilanteessa kiinnitetty. Egyptissä Jehovan todistajat, yksi sorretuimmista vähemmistöistä. Kristittyjen piirissä pitäisi olla selvämpi. Monissa lähi maissa erityisesti protestanttiryhmät joutuvat kohteeksi, koska protestanttikristityt ovat niitä, jotka helpoimmin liitetään länteen länsimaiseen kolonialismiin, imperialismiin ja myöskin lähetystoiminta. Se on osa uskonnon vapautta. Mutta kuten kaikki tiedätte, monissa näissä maissa on paljon rajoituksia myöskin rikosoikeudellisia sanktioita niitä vastaan, jotka harjoittavat vapautta, harjoittaa lähetystoimintaa. Protestanttiryhmät ovat, joutuvat helpommin kohteeksi kuin perinteiset Pitää olla hyvin tarkkoja ja konkreettisia ja pitää yllä avointa uskonnonvapauskäsitettä. En halua, että se korvataan, sanotaan vaikka eh, kristittyjen vainon retoriikalla. Täytyy olla varma, että referenssipiste on uskonnonvapaus. Tietysti terrorismi on dramaattisia esimerkkejä Keski-Aasian maassa Uzbekistan, jossa jos pelkästään lukee tiettyjä uskonnollisia tekstejä, se on tullut verukkeeksi laittaa ihmisiä vankilaan viideksi vuodeksi esimerkiksi. Todella autoja sanktioita. Teidän kysymyksenne, mitä pitäisi tehdä konkreettisella tasolla? Olen hyvin tietoinen että minun lähtökohtani oli aika abstrakti. Mutta kuten sanoin, se ei ole akateeminen, koska täytyy todellakin myös puolustaa äh, uskonnonvapauden ääriviivoja monia loukkauksia, rikkomuksia vastaan. Voitte olla oikeassa tässä salissa, puhuin jo kääntyneille, mutta maailmanlaajuisesti tällaista käännytystyötä pitää tehdä paljon ja selvennystoimintaa. Ja kun puhutaan EU-politiikasta, joskus teoreettinen tietoisuus ei käy käsikädessä käytännön johdonmukaisuuden kanssa. Ja tämä on yksi huomioistani. On syitä, Euroopan neuvostossa EU:ssa äh, olla johdonmukaisempi. Esimerkiksi Jumalan pirkko, uskonnon lainsäädäntö. Ihan oikein hyvistä syistä hyökkäämään näitä drakoonisia Pakistanin uskonnonpilkka lainsäädäntöä vastaan, mutta pitäisi olla johdonmukainen ja käsitellä myös tietysti paljon äh, laimempia, äh, miedompia versioita vastaan, joita on olemassa EU-jäsenvaltiossa vielä. Us- siis johdonmukaisuus ja uskottavuus kysymyksenä. Vieläkin käytännöllisemmällä tasolla meidän pitäisi nähdä uskonnonvapaus osana sitä, että rakennetaan ihmisoikeusinfrastruktuuria ylipäätänsä. Se on siis ihmisoikeus. Ja se, mitä olemme oppineet YK-kokemuksista, että tehokkain tapa toteuttaa ihmisoikeuksia on yhdistelmä kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä valvontaa, mutta kansalliset instituutiot, ihmisoikeusinstituutiot mukaan lukien. Okei, minun pitää varmaan lopettaa. Mutta en halua kesken lauseen keskeyttää. Hey, and, uh, and, and, uh, I mean, uh, uh so, um, Human rights, as we all know, is, uh, Ihmisoikeudet, kuten tiedämme, se on pitkän aikavälin projekti. Ja sillä on paljon tekemistä instituutin rakentamisen kanssa. Median tietoisuus siirtyy ja siirtyy ja siirtyy, mutta jotta voisi olla pitkän aikavälin perspektiivi, täytyy rakentaa instituutioita ja auttaa ihmisiä äh, paikan päällä kentällä rakentamaan niitä. Kansalliset instituutiot ovat yksi, instituutiot ovat yksi esimerkki. On myös selkeät kriteerit erityisesti, että ne ovat riippumattomia hallituksesta, että ne voivat saada aikaan todellisia tuloksia ja myöskin uskonnonvapauden alueella, joten tilaa on monille käytännön toimille. We can continue later maybe. Yes. <laughs> Ehkäpä myöhemmin voidaan jatkaa. This will not be the last time we. Eikä tämä varmaan ole viimeinen kerta, kun keskustellaan, joten kiitoksia kovasti. Nyt uskon todellakin, että pitäisi puhua tiiviisti, koska on muita tapahtumia tulossa ja pyytäisin, että varapuheenjohtaja Andri Kiene ja Rova Vergia lyhyesti nyt sitten esittävät huomionsa ja kysymyksensä. Thank you, thank you Madam Chair. I would... Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tämänpäiväisiä puhujia puheenjohtajaa tästä mahdollisuudesta keskustella tästä hyvin tärkeästä tästä aiheesta. Minulla olisi hyvin konkreettinen kysymys ulkosuudenhallinnolle. Viime vuoden joulukuussa parlamentti hyväksyi päätöslauselman ihmisoikeusrapo- vuosittaista ihmisoikeusraportista ihmisoikeusrikkomuksesta 2009. Siinä on koko joukko suosituksia liittyen nimenomaan uskonnon ja uskon Yksi niistä sanoo, vetoaa äh, komission varapuheenjohtaja korkean edustajan, että lisättäisiin henkilökunnan määrää, joka työskentelee uskonnon ja uskonvapauden parantamisen puolessa äh, ja että luotaisiin erityiset rakenteet nimenomaan ulkosuhdehallintoon. Tukee äh, sitä, että ulkosuhdehallinnossa huomioitaisiin uskon ja uskonnon vapauden keskeinen asema. Sen lisäksi puhutaan siitä, että on tärkeää, että valtavirtaistaa uskon ja uskonnon vapaus EUn ihmisoikeuspolitiikkaan ja että arvioitaisiin uskonnon vapauden tilanne. Eli siis tämä, tämä vuosittainen ihmisoikeusraportti. Joten minun kysymykseni onkin, missä me olemme, mikä tämä tilanne on nyt ja tullaanko nämä suositukset toimeenpanemaan ja mikäli kyllä, koska. Now, uh, Madame Vergia. Kiitoksia, Rähmä, nyt rouva Vergia. Niin, Kiitoksia, yritän puhua aivan lyhyesti. Pyydän anteeksi, että voinut olla kokouksen alussa paikalla, mutta samaan aikaan oli kulttuurivaliokunnan kulto, kokous ja meillä oli siellä äänestyksiä, joten anteeksi tuli myöhässä. Haluaisin vain reagoida siihen, mitä täällä kuulin. Uskonnon vapaus kuuluu oman tunnon vapauksiin, eli vapauteen uskoa tai olla uskomatta. Kaikissa uskonnoissa fanatistit ja löytää. Olisi hyvä, että emme puolustaisi vain yhtä uskontoa, vaan tämä on kokonaisuus ja on tärkeää korostaa sitä tässä. Turkin tilaisuudessa. Haluaisin vielä tähän lisätä, että ne, jotka ovat uskonnollisen vainon uhreja, ovat useimmiten muslimeja. He kärsivät tästä, koska he haluavat harjoittaa uskontoaan, kuinka se nyt sanoisin, maltillisesti. He kuitenkin he myös kärsivät samoista samasta painostuksesta kuin ei-muslimit ja pahemmistakin, koska he eivät suostu toteuttamaan dogmeja. On tärkeää, että meillä on myös nämä asiat mukana, ettei me antaisi sellaista vaikutelmaa, että puolustamme länsimaista kristittyä näkökantaa muihin uskontoihin verrattuna. Tähän on otettava mukaan myös muut kuin kristityt Euroopassa. Herra Tanak ilmaisi vähän eri näkemyksiä tästä asiasta. I hope we can make... Herra Tanak, voivasti saamme aikaan rauhan tässä asiassa, koska ei pitäisi syrjiä mitään uskontoa tai vapautta olla tunnustamatta mitään. Okay. Ilman mikrofonia. Niin, puheenjohtaja sanoo, minun täytyy oppia tästä jotain. Ehdotukseni on, että annetaan puheenvuoro vain EESL e ja sitten teemme yhteenvedon. Thank you, Mrs. Chair, and thank you to... Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset parlamentin jäsenille siitä, että, että se on järjestänyt tämän keskustelun. Kaksi asiaa. Ensimmäinen universaalisuudesta ja toinen näistä toimista. Ensinnäkin tästä universaalisuudesta olen samaa Binefeldin kanssa. Universaali lähestymistapa uskon ja uskonnon vapauteen eh, ei merkitse sitä, että heikennettäisiin eh, kenenkään suojelua, minkään uskonnon, minkään vähemmistön, minkään uskon eh, suojelua, että, mitään, että ne joutuisivat esimerkiksi väkivallan kohteeksi. Jos me katselemme raportin toimi, Ashtonin toimia viime kuukausina, niin hän on tuominut toimet kopteja vastaan ja kristittyjä vähemmistöjä vastaan, bahaita vastaan, shaya, hamadineja, pyhivaltajia vastaan. Eli siis kaikki rikkomukset missä tahansa ja ketä kohtaan tahansa, oli se uskonto tai usko mikä tahansa. Toinen asia, meidän välineemme, äh, hän ja, ja, ja Tsanok äh, teille, kaikki meidän välineemme ovat ihmisoikeusvälineitä ja se on äh, tällainen sekoitus diplomaattisia välineitä, kuten esimerkiksi vahvasti tuomitaan kaikki rikkomukset, kuten on tehty viime kuukausina Ashtonin kautta eivätkä nämä ole vain mitään lehdistötiedotteita, vaan ne ovat sellaisia, jotka luovat toimenpiteitä maassa. Katsokaapa vaikka Egyptiä. Egypti todellakin pyrki välttämään tämmöisiä reaktioita ja ryhtyi diplomaattisiin toimiin, jotta EU ei lähtisi antamaan tällaisia lausuntoja. Ja he halusivat myös tämän uskonnollisen näkemyksen pois. Ja he halusivat vain tämän terrorismin mukaan. Mutta me otimme mukaan tämän uskonnollisen näkökulman. Ja puhuimme kansalaisten suojelusta myös uskonnollisista vähemmistöistä. Mutta tämä on siis yksi osa välineistöä. Toinen osa välineistöä on valtavirtaistaminen, Rova Andrikiene. Me pyrimme käyttämään Äh, esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajien suuntaviivoja niin, että toimet äh, tehtäisiin äh, tällaisia ihmisoikeustoimia uskonnon alalla. Me olemme valtavirtaistaneet toimia sekä poliittisissa että uskonnollisissa vuoropuheluissa. Artiklasta 29 teidän no e- Euroopan parlamentin päätöslauselmassa viime joulukuulta, on parantaa ulkosuhdehallinnon kapasiteettia. Ensinnäkin me lähetimme materiaalia kaikille EUn edustustoille niin, että voimme parantaa heidän kapasiteettiaan ymmärtää koko tämä konsepti, jonka herra Bielefeld tässä esitteli. Millä tavalla toimia tässä vaikeissa uskonnonvapauskysymyksissä isäntämaissaan? Ja sen lisäksi olemme pyytäneet tällaista analyys, analyysiraporttia. Olemme saaneet yli 120 raporttia, joita me nyt pyrimme analysoimaan. Seuraava askel on, että pyrimme vahvistamaan toimiamme, jotta voitaisiin edistää uskonnon ja uskonvapautta. Ja täytyy huomioida myös paikalliset ihmisoikeusstrategiat. Me haluamme, että uskonnon ja uskonvapaus valtavirtaistetaan täysin ja otetaan täysin huomioon näissä maakohtaisissa ihmisoikeusstrategioissa. Ja EUn lähetystöt ja edustustot tekevätkin näin. Käytämme myös kauppavälineitä jos te katsotte esimerkiksi, että Pakistan ratifioi kansainvälisen sopimuksen poliittisista ja kansalaisoikeuksista, joka on myös uskonnonvapauden kansainvälinen laillinen pohja. Ja se, että Pakistan tämän ratifioi, johtuu tästä EUn kauppasopimusvälineestä. Ja tämä on hyvin tärkeää huomioida. Luonnollisesti tätä ratifiointia e, ei ole tehty sataprosenttisesti. Siellä on paljon vielä asioita, jotka ovat auki. Mutta YK on on myös ollut mukana tässä uskonnonvapaustyössä Pakistanissa. Päätän puheenvuoroni tähän sanomalla, että mutta me pyrimme parantamaan toimiamme. Tulemme kuulemaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ensi maanantaina, myös äh, parlamentin jäseniä. Popovski tapasi parlamentin jäseniä ja järjestämme seuraavan tapaamisen ihan pian, jotta voimme katsoa, mitä alalla on tehty. Ja luonnollisesti olemme tämän alivaliokunnan äh, käytettävissä, mikäli haluatte lisää tietoa aiheesta. Thank you very much uh, for the European external... Kiitän uh, suuresti Euroopan ulkosuhdehallintoa ja haluaisin kiittää kaikkia tämän keskustelun osanottajia. Erityisen lämpimät uh, kiitokset YK uskonnon ja uskonvapauden erityisesittelijöille. Tämä on suuri, suuri ilo, että olemme saaneet teidät tänne. Seuraavan kerran herra Rova Gilani tulee puhumaan tänne kidutuksesta. Sehän on aihe, josta josta säännöllisesti puhumme. Hän tulee tänne kansainvälisenä kirjoituksen vastaisena päivänä. Kiitän nyt puhujia ja haluaisin lopuksi todeta, että varmasti vielä tulemme palaamaan tähän asiaan seuraavassa YK ihmisoikeuskertomuksessa. Andre Kienen mietinnössähän tähän jo palattiinkin. Kiitän teitä näiden asioiden esille tuomisesta. Ja herra Tanokin kanssa varmastikin voimme kahvikupin ääressä keskustella kristitystä vähemmistöistä. Sitten haluaisin toivottaa William Brodenin paikalle. Hän on Iso-Britanniasta. Tämä on ad hoc järjestely. Hänet on kutsuttu tulemaan puhumaan parlamentin EU-Venäjä-ryhmään. Hän on työstänyt näitä asioita vuodesta 2009 alkaen. Hän on Sergei Markinskin, hänen tämän Markinskin lakimies, joka kuuli vankilassa. Kaikki EU-maat ovat ottaneet tämän asian esille Venäjän viranomaisten kanssa. Me uskomme, että tämä on todella merkittävä seikka, jossa on otettava selvää rikosten tekijöistä ja heidät on vietävä tuomioistuimen eteen merkittävää kansainvälistä kehitystä on tässä asiassa tapahtunut ja siinä mielessä on tärkeää ja, ja oikea-aikaista, että tässä valiokunnassa kuulemme tätä henkilöä e- ennen kuin hän menee tuonne parlamentaariseen yhteistyökomiteaan. Haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että 15. joulukuuta Euroopan parlamentti hyväksyi Andrekinen mietinnön, siis vuosittaisen ihmisoikeuden mietinnön kertomuksen, jossa pyydettiin, että Euroopan unionin neuvosto ottaisi huomioon mahdollisuuden jäädyttää venäläisten viranomaisten varat ja estää heiltä viisumien saamisen silloin, kun on kyseessä henkilöt, jotka ovat puuttuneet tähän, tähän päätöksentekoon, joka johti Vandinskin kuolemaan. Mietinnön kohta aiheutti melkoisia reaktioita kaikilla puolilla ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro herra viideksi minuutiksi. thank you very much. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, kiitoksia, että sain tulla puhumaan. Haluaisin lyhyesti tehdä yhteenvetoa Magnitskin tapauksesta ja sitten keskustella tästä rankaisemattomuudesta, jota tapahtuu, on tapahtunut Sergein kuoleman jälkeen. Minä olin suuri investoija Venäjälle kymmenen vuoden ajan – ja sen prosessin aikana haastoin korruptiota ja sen työn vuoksi minut karkotettiin maasta 2005, 18 kuukautta. Sen jälkeen Ratsia teki toimistoon, otti meidän dokumentit. Täällä on aivan liikaa nyt yksityisiä keskusteluita, että menkääpä salin ulkopuolelle, jos haluatte keskustella. Thank you. Kiitoksia. Poliisit koi dokumenttimme. Ja myöskin varasti suuren summan meidän eh, maksamien verorahoja. Magnitski oli amerikkalaisesta asianajofirmasta nuori lakimies ja hän sai kokoon hyvin yhteenvedon siitä, mitä tapahtui, todisti poliisiviranomaisia vastaan. Ja koska hän oli tällaisen suuren varkauden tehnyt omaa valtiota tai saanut selville omaa valtiota vastaan. Ja nyt sitten poliisi ja hallitus tekivät iskun Magnitsia koskaan ja tämän todistuksen jälkeen hänet pidätettiin ja kidutettiin, että saatiin tämä häneltä tämä tunnustus kaivettua. Et Häntä kidutettiin eri tavoilla. En käsittele nyt rajoitusajassa sitä tarkemmin. Hän kirjoitti monia valituksia pidätyksen aikana ja valituksien seurauksena meillä on dokumentaatio yksityiskohtaisesti kuka teki ja mitä. Se on parhaiten dokumentoitapaus kaikista äh, ihmisoikeusloukkauksista Venäjällä viikko Sergein kuoleman jälkeen julkisen paineen vuoksi presidentti vaati tutkimusta. Nyt on 18 kuukautta kulunut hänen kuolemastaan. Tutkimuksessa ei ole ketään vastaan nostettu syytteitä mistään rikoksista Venäjällä. Itse asiassa viikko ennen vuosipäivää sisäministeriössä oli palkintoseremonia. On miljoona ihmistä, jotka tekevät sisäministeriöllä töitä Venäjällä. Yli miljoona. Ja joka vuosi annetaan palkintoja, 30 palkintoa parhaimmille tutkijoille maassa. Näistä 30 palkinnosta viisi annettiin sellaisille, jotka tappoivat ja kiduttivat Sergei Magnitskia. Eli on täysin rankaisemattomuuden tilanne Venäjällä ja on tullut yhä selkeämmäksi pyrkimisteni ja Sergein ystävien kollegojen perheen eh, kautta, että Venäjällä ei ole oikeutta. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja energiaa yrittää saada oikeutta Venäjän ulkopuolella, ja se on tehty välikunnan hyvän työn kautta teidän vuosikertomuksessanne ja viime vuoden lopussa. Viime viikolla Yhdysvaltain senaatti esitti tähän Martskinin liittyvän lakialoiten, 16 senaattoria sitä tuki, myöskin de- demokraattien ja republikaanien ryhmänjohtajat, John Lieberman, myöskin sitoutumattomia. Tämä lainsäädäntö, sillä perutaan viisumeja ja jäädytetään niiden ihmisten omaisuutta tai säästöjä, jotka osallistuvat tähän tapaukseen. Se vaan kokonaan sen uuden ulottuvuuden viisa sanktioita ihmisille, jotka tappavat ihmisoikeusaktivisteja ja muitakin. Ja tämän lisäulottuvuuden vuoksi tässä lainsäädännöllä on saatu suurta todellista hetkeä aikaan asialle Yhdysvalloissa, koska nyt täytyy alkaa rangaista ihmisiä milloin kuin, että puhutaan vain heidän tuomitsemisestaan. Ja meillä on itsestään selvää, että miten järki, kyttyneitä nyt tästä lainsäädännöstä ovat venäläiset kiduttajat. Haluaisin lopettaa sanomalla, että parlamentti on päättänyt viime joulukuussa hyvin vahvasta päätöslautamassa, jossa vaaditaan jäsenvaltioita toteuttamaan viisa, sanktiot, järjettämään viisumeja. Ja minä olen täällä pyytämässä, että parlamentti tekisi enemmän, jotta näin tapahtuisi, ettei pelkästään olisi Yhdysvallat toimivassa, vaan EU itse asiassa alkaisi saada aikaan seurauksia niille ihmisille, jotka tappavat ja kiduttavat vastaisia aktivisteja, uskonnonvapausaktivisteja ja ihmisoikeusaktivisteja. Kiitoksia herra Browder tästä kertomuksesta, mitä on tapahtunut ja teidän huomioistanne viimeisistä kehityskuluista. Nyt on jäsenellä mahdollisuus esittää kysymyksiä tai selvennyksiä. Arva Andrikiinen. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Herra Broder, on ilo nähdä teidät täällä alivaliokuntan kokouksessa. Minulla on kaksi kysymystä teille. Te mainitsitte jo Yhdysvaltojen kongressin ja kehityskulut siellä. Kysymykseni kuuluu, uskotteko te, että presidentti Obama lähtisi eh, sankt sanktioihin näitä viranomaisia, venäläisiä viranomaisia vastaan, jotka ovat sekaantuneet tähän asiaan? Tuleeko tämä vaikuttamaan USA ja Venäjän suhteeseen? Ja mitä reaktioita tämä voisi herättää Venäjällä? Toinen kysymys liittyy Venäjään. Presidentti Medvedev on painottanut monessa yhteydessä, että hän pitää Magniski tapausta hyvin tärkeänä – ja hyvin oireellisena tällaisena lakmustestinä, joka osoittaa, mikä on oikeusvaltion tilanne Venäjällä. Ovatko nämä vain tyhjää sanahelinaa ja PR, vai onko tämä todellinen sitoumus presidentti Medvedevin puolelta löytää syylliset ja taistella tätä tuomitsemattomuutta vastaan? Te mainitsitte tämän. Kiitoksia rouva Andrikien sitten herra Browder. Those are excellent questions. Um, let's just... Erinomaisia kysymyksiä yksi kerrallaan. Presidentti Obama, hänellä annettiin Nobelin rauhanpalkinto kaikesta hyvästä työstä. Tai väitetystä hyvästä työstä. Mielestäni ei voida ymmärtää, että jos senaatti ja edustajahuone siellä menisi lainsäädäntö läpi, jossa rangaistaan kirjoittajia tai ei anneta heidän käyttää amerikkalaista pankkijärjestelmää ja päästetä maahan. Ja sitten rauhanpalkinnon saanut mies, että hänellä olisi poliittinen mahdollisuus te- käyttää veto-oikeutta tähän lainsäädäntöön. En ymmärtäisi sitä ollenkaan, huolimatta, riippumatta siitä, että mitä kompromisseja hän haluaa Venäjän kanssa tehdä. Niin tällaisessa valossa ja ilmapiirissä, niin se olisi ihan käsittämätöntä, että tekisi mitään muuta kuin antaa tämän lainsäädännön tulla hyväksytyksi. Ne indikaatit, mitä minulla on valkoisesta talosta, niin on se, että he tukevat tätä lainsäädäntöä. Ehkäpä eri muodossa, mutta päästään lähemmäksi ja lähemmäksi pistettä, jossa he itse asiassa esittävät sitä niin kuin se edes menee senaatista läpi. Mikä on Venäjän reaktio tähän? Toinen erittäin hyvä kysymys Venäläisten reaktio meidän pyrkimyksiimme on, ovat hyvin e, kiihtyneet aina, kun otetaan askel siihen suuntaan, että haastetaan ja e, rangaistaan tällaisten aloitteiden kautta tätä rankaisemattomuutta, niin on samanlainen henkilökohtainen reaktio meitä vastaan. Huomasin, että 43 miljoonaa dollaria näistä rahoista, jotka Magnitski sai selville, kollegat ja aviomiehet pitivät niitä, joka sitten hyväksyi sen viranomaisen, joka hyväksyi tämän veron alannuksen. Ja sitten löydettiin rahat sitten myöhemmin Sveitsistä ja sitten vesinsyyttäjä jäädytti nämä rahat Sveitsiin. Vähän sen jälkeen Venäjän syyttäjät esittivät pidätysmääräyksen kollegoilleni. Ja sitten oli haast- myöskin suunnitteluja pidätysmääräyksestä minua vastaan. Eli he tekevät kaikkensa poliittisesti motivoituneella äh, poliittisesti motivoituneesti yritetään saada Magnitskin tapauksessa ihmisiä pidätetyksi. Sitten Medvedevistä, jos eläisimme Marsissa ja tulisi uutisia Venäjältä, sanottaisiin, että onpas progressiivinen hieno maa ja tekevät hienoja asioita, että voidaan modernisoida oikeusjärjestelmää siellä mutta Marsissa emme elä, elämme maapallolla. Ja täytyy vain lukea päivittäiset uutiset, joita tulee mistä tahansa Venäjästä, mutta erityisesti tässä tapauksessa Medvedev kohtaa laillisesti nihilistisen tapauksen, jonka hän on voinut kuvitellakaan kohteessa. Idealistinen nuori äh, lakimies, joka selvitti korruptiota ja sitten äh, murhattiin ja peiteltiin ja 18 kuukautta myöhemmin ei kuitenkaan ei ole asetettu syytteeseen, kaikki on äh, ylennetty ja osoittaa, että ei ole totuutta niin se sanoisi, jo tähän sanoa. Thank you, Mr. Browder. And now Mr. Tannock. Kiitoksia, herra Browder, ja sitten herra Tannock. Mitä, mitä te sanoitte, ei nyt mitenkään erityisesti järkyttänyt minua. Olen seurannut Venäjää jo vuosia. Ja se on sellainen maa, jota Wikileaksissa kuvattiin mafia, gangsteri, järjestöjen yhteiskunnaksi. Ja että tässä tämä hyvä poliisi, huono poliisi, Putin, Medvedev, en tiedä, miten paljon totuutta tässä nyt on, että haluaako Medvedev oikeusvaltiota vai ei, ja että hän ei vain ole tarpeeksi vahva. Katsotaan nyt, mitä presidenttivaaleissa käy. Mutta on hyvin turhauttavaa kuitenkin. Kysymys, jonka haluaisin esittää teiltä, jonka myös Andri Kieni otti esiin, hän seuraa Venäjää vielä tarkemmin kuin minä. Miten Venäjä voi olla Euroopan neuvoston täysjäsen? ottaen huomioon, että siinä maassa ei enää ole minkäännäköistä oikeusvaltiota ja rankaisemattomuus on rehottaa. Ja että Venäjä on siellä ihmisoikeustuomioistuimessa jakamassa tuomioita ihmisoikeusrikkomuksista. Tämä on minusta kyllä aika paksua, joten minä sanoisin, että tämä teidän kaltainen asianne ja se, mitä tapahtuu Pohjois-Kaukasuksella ja muualla, niin ovat ihan tarpeeksi todisteita siitä, että Venäjä pitäisi erottaa Euroopan neuvostosta. Kiitoksia, herra Tanok. En tiedä, olikohan tämä suunnattu herra Browderille vai oliko tämä yleinen kommentti, jota meidän olisi kaikkien pohdittava. Ehkä se tarkoitti pikemminkin tätä jälkimmäistä. Voisinko kiittää teitä tästä hetkestä keskustelusta? jonka keskustelimme Magnitskin tapauksesta. Lakimies Browder todella on esimerkillinen rohkeutensa ja sitkeytensä ansiosta. Hän on käyttänyt paljon energiaa saadakseen oikeutta tähän asiaan, joka saattaa olla todellinen virastaan pylväs, kun pyritään saamaan loppuun rankaisimattomuudelle Venäjällä. Haluaisin mainita, että olemme kuulleet eu venäjä neuvottelusta eilen ja saimme tiedon yksiköltä, että ensimmäistä kertaa Venäjän viranomaiset sallivat keskustelun Magnitskin tapauksesta. Toiseksi halusin sanoa, että tämä parlamentti on nyt pohtimassa uudesta tavasta äh, käsitellä auktoritarisia järjestelmiä ja suuria ihmisoikeusrikkomuksia äh, hyvin kohdennetuin keinoin, eikä Venäjällä mitenkään ainoa valtio, joka saattaisi tulla kysymykseen tällaisessa hyvin kohdennetussa ähm, älytoimissa niin, että en, emme rankaisisi väestöä ja pesimme äh, hyvin tiukkoja sanankäänteitä kylläkin Haluaisin todeta, että monet hallitukset eri puolilla maailmaa reagoivat eh, Browderin sanoihin Magnitskin tapauksessa ja Euroopan unionikin kantaa vastuunsa tässä asiassa. Haluaisin muistuttaa teitä, että parlamentti korosti sitä, että kun mitään uskottavaa tutkimusta ei ole, tässä tapauksessa tulemme käyttämään näitä toimia, kuten viisumikielto ja, ja varojen jäädyttäminen. Tähän mennessä emme ole nähneet mitään tehokasta tutkimusta, joten uskonpa, että parlamentin kanta on erilainen validi ja meidän on tehtävä tämä asia hyvin tiukasti selväksi ministeritasolla ja valtion tasolla. Kiitän herran Brown, Browderia ja toivotan teidät tervetulleeksi yhteistyökomiteaan. Olen erittäin iloinen, että olemme nyt valtavirtaistamassa ihmisoikeuksia niin, että myös maantieteelliset valtuuskunnat tässä talossa ovat yhä enemmän mukana ihmisoikeuskeskustelussa, joten suuret kiitokset tästä. Colleagues, it's my pleasure to introduce... No niin, kollegat, nyt minulla on äh, ilo esitellä tämän aamun seuraava tärkeä äh, asia. Kyseessä on äh, ihmisoikeustilanne Arabin niemimaalla ja sitten vielä Syyriassa. Kuten olette huomanneet, olemme testaamassa Skype linkkejämme. Se ei ole ehkä paras tapa viestiä tässä parlamentissa ottaen huomioon tulkkaustarpeet, mutta joskus se on kuitenkin ainoa tapa, jolla saadaan yhteys ihmisiin, jotka eivät voi syystä tai toisesta matkustaa paikan päälle. Joten haluaisin nyt ensinnäkin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan parlamentti on ollut hyvin aktiivinen tänä keväänä Bahrainin tilanteen ja Syyrian, Jemenin eh, maiden suhteen on hyväksytty päätöslauselmia ja niin nyt ähm, keskitymme todella tähän alueeseen. Käsittelemme erityisesti, mutta emme ainoastaan Bahrainin, Jemenin ja Saudi-Arabian tilanteesta. Ja kyseessä on ähm, tilanteen päivitys. Jälleen kerran haluamme kerätä tietoa ja pohtia seuraavia askeliamme. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Vincent Forestin. Hän on hyvä ystävämme Frontlineista ja hän äh, kertoo meille tilanteesta ja tämän jälkeen meillä on tällä rova Ruba Al-Fatal Ekelart. Hän on alan asiantuntija ja yliopiston asiantuntija ja myös ollut perustamassa euroarabi Euroarabi-foorumia. Lisäksi meillä on valtuuskunta Bahrainin suraneuvostosta mm, ja edustajaneuvostosta sitä valtuuskuntaa johtaa, tohtori Salah Ali. Hän on suurneuvoston ulkoasian, puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden valiokunnan puheenjohtaja. He ovat täällä Euroopan pääkaupunkikierroksella ja tämä tarjoaa meille nyt mahdollisuuden käydä suoraan vuoropuhelua Bahrainin valtion edustajien kanssa. Muitakin suurneuvoston jäseniä on läsnä ja ehkä minun on mainittava, että he eivät ole kaikki valittu yleisillä suorilla vaaleilla. Täällä on myös tästä kokouksesta on kerrottu myös alueen muille lähetystöille ja voi olla, että sieltäkin on henkilöitä paikalla. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Maciej Popovskin. Hän on Euroopan ulkosuhdehallinnon varapääsihteeri. Tervetuloa, herra Popovski. Meillä on myös muita ulkosuhdehallinnon edustajia salissa paikalla. Tietenkin nämä arabimaailman tapahtumat ovat nyt varsinainen testi ulkosuhdehallinnon toimivuudelle ja koko EUn uskottavuudelle. Nyt ensimmäisenä annan puheenvuoron Frontlinein Vincent Forrestille viisi minuuttia ja tämän jälkeen kuulemme Rova Alfa Talia viisi minuuttia ja hänen jälkeen tohtori Salah Ali viisi minuuttia. Tämän jälkeen avaamme keskustelun. Vincent Forrest, viisi minuuttia, olkaa hyvä. The situation of human rights defenders in the Gulf countries. Sano muutaman sanan myös Jemenistä. Aikarajoituksesta johtuen katsokaa myös tämä briefaus-paperimme, jonka saatte käyttöön. Kuten tiedätte, GCC-maita, siitä ovat monet sotilasturvallisuussopimukset, että me pelkäämme, että näitä toimenpiteitä voidaan käyttää ihmisoikeuspuolustajia vastaan. On jo nähty, että negatiiviset vaikutukset GCC-interventiosta pahrainista. jolla on ollut tuhoisa vaikutus kokoontumisvapauteen esimerkiksi GCC-maissa. Legitimaatti ja rahonomainen työ ihmisoikeuksien puolustamiseksi sitä vastaan panetellaan systemaattisesti ihmisoikeuspuolustajia uhataan, pelotellaan, pidätetään mielivaltaisesti, ei sallita rekisteröityä laillisesti, menettävät työpaikkansa kidutetaan, kohdellaan huonosti, epäreilut oikeudenkäynnit, lokakampanjat, seksuaalinen väkivalta ja tappouhkaukset. Bahrainista haluaisin ottaa esille aiemman kollegani ja ystäväni Abdul Hadi Alkavahan tapauksen. Hän oli frontline-koordinaattori lähi ja Pohjois-Afrikalle. Hänen koettelemuksensa kuvaa hyvin eh, ihmisoikeusloukkauksien vakavuutta Bahrainissa. Brutaali pidättyminen eristykseen, syytteet, joihin kuului organisaatio, eh, terroristiorganisaation eh, johtaminen, sotilastuomioistuin käsittely, joka ei ollut ollenkaan kansainvälisten standardien mukainen, uhkailu ja pelottelu hänen perhettään kohtaan Ali Abdulman, joka on kuuluisen blokkaan pitäjä Bahrainista, hän on vaarassa joutua pidätetyksi ja saada samanlaiset syytteet. Bahrainin ihmisoikeuskeskuksen jäseniä myöskin uhataan ja estetään matkustamasta. Saudi-Arabiassa on iskuja ja ratsioita ihmisoikeuspuolustajia vastaan itäisellä alueella. Sen jälkeen kun vaadittiin poliittisia reformeja ja syrjinnän lopettamista shia-yhteisöä vastaan. Esimerkkinä nuori ihmisoikeuspuolustaja Fadel Mekki Almanasef pidätettiin ensimmäinen toukokuuta ja häntä saatetaan pitää nyt eristyksessä ilman, että hän pystyy tapaamaan perhettä ja asianajajansa. Yhdistyneissä kunnissa viranomaiset eh, hyökkäävät ammattiyhdistyksiä vastaan. Johtokunta eh, opettajaliitossa lakkautettiin ja se korvattiin samanlaisella, mutta hallitusmyönteisellä. Lakimiesten liitto myöskin lakkautettiin ja muut ovat samassa vaarassa. Tämä isku on ilmeisesti reaktio siihen, että nämä liitot ovat allekirjoittaneet vetomuksen, jossa vaaditaan demokraattisen vaalien järjestämistä. Blokkien pitäjiä on myöskin pidätetty Arab, yhdistyneessä se esimerkiksi Ahmad Mansur, äh, kuuluisa bloginpitäjä, joka oli lokakampanjan uhri. Hänet pidätettiin äh, huhtikuun alussa ja hän on edelleen eristyssellissä. Katarissa ihmisoikeusjärjestöt, niiden ei anneta toimia. Viranomaisten kri, kri, kritisoimisesta rangaistaan ja journalisteja on pakko pakotettu käyttämään äh, itsesensuuria. Sultan al-Khalefi on edelleen eristyksessä sen jälkeen, kun hänet pidätettiin toinen maaliskuuta hänen bloginpitäjä ja ensimmäinen aiempi pääsihteeri Al-Karama-säätiössä äh, Jemen. Ihmisoikeuspuolustajat joutuvat uhkausten kohteeksi, joilla ei ole ennakkotapausta. Viranomaiset myöskin käyttävät terrorismin lakia äh, ratsioita järjestääkseen äh, ja sellaisia journalisteja vastaan, jotka raportoivat ihmisoikeusrikkomuksista, jotka liittyvät näihin joukkomielenosoituksiin, joita on meneillään. Esimerkiksi ihmisoikeusjournalisti Samia Al-Alakbri joutui äskettäin ryöstöyrityksen kohteeksi ja väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, kun hän seurasi sanassa mielenosoitusta. Lopuksi haluan esittää muutaman kommentin, joita kuulin ihmisoikeuspuolustajilta koskien EUn vastausta ihmisoikeusloukkauksiin GCC-maissa, erityisesti Bahrainissa. Tiedämme, että resurssit ovat rajoitettuja, on vain yksi edustusto Riadissa, jolla voidaan kattaa kaikki GCC-maat, että on myöskin muita intressejä pelissä, mutta EUn vastaus ei ole ollut sillä tasolla kuin se pitäisi olla. EU-suuntaviivojen ihmisoikeussuojelijoita koskevien eh, suuntaviivojen toteuttaminen ei vaadi suuria resurssimääriä. Enemmän on kyse poliittisesta tahdosta ja johdonmukaisuudesta. Myöskin kun olen avaamassa toimiston Pengasissa, ihmisoikeuspuolustajat vaativat EUta laajentamaan läsnäoloaan GCC-maissa ja ennen kaikkea olemaan eh, kovaäänisempi ihmisoikeuspuolustaja. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Forrest. Kiitoksia herra Forrest. Kiitoksia myös eh, puheajan noudattamisesta ja hyvistä esimerkkeistä, kun viittasitte näihin taustaasiakirjoihin ja annoitte meille todella näitä asiakirjoja niin, että emme joudu käyttämään vähäistä puheaikaamme tausta-asiakirjojen läpilukemiseen. Nyt anna puheenvuoron Rova Ruba Alfa Taalille. Hän on siis Euroarabi-foorumin toinen perustaja. Olkaa hyvä. On behalf of the Euro Arab Forum, I would definitely... Haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta ja siitä, että me olemme emme ole keskustelleet kovinkaan paljon. Meidän koko keskustelu on ollut aika marginaalista Euroopassa. Kerron teille henkilökohtaisen tarinan Saudi-Arabiasta. Asuin siellä 21 vuotta sitten. 21 vuotta sitten minun äitini työskenteli koulutussektorilla valvojana – ja hänen, muutama hänen kollegansa päätti, että, äh, että lähdemme ulos. Ja monta vuotta sen jälkeen, kun he olivat vaatineet että oikeutta saada ajaa autolla, he päättivät lähteä nyt sitten autoilla ajamaan. Heidät pidätettiin, mutta vain yhdeksi päiväksi. Ja tarkoitus olikin itse asiassa kohdistaa moitteet isi, iseihin, isein ja, ja aviomiehiin ja veljiin, eikä heihin. Eli heiltä poistettiin oikeus työskennellä ja myös äh, matka-asiakirjat poistettiin, että he eivät voineet jättää maata. Kerron tämän siksi, että kolme päivää sitten viime viikolla toinen naisaktivisti, joka oli vaatinut samaa viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli oikeus äh, liikkua, matkustaa, ajaa autoa, Merin Sharif, äh, lähti ulos, otti lapsensa mukaan autoon ja hän ajoi, mutta hänet pidätettiin myös. Tämä vain osoittaa, miten pitkiä nämä asiat ovat. 21 vuotta ja me yhä vielä käsittelemme samaa asiaa. Mutta nyt näemme, että taktiikka on muuttanut. Nyt tässä kohdistetaan tämä naisiinkin, eikä ainoastaan miehiin. naisista tuntuu, että he ovat oman elämänsä kannalta umpikujassa. Näitä rikkomuksia ei edes, näistä ei rangaista, perheoikeutta ei ole, nainen ei voi hoitaa hallintoasioita yksin, mutta ei tämä nyt ole pelkkä ihmisoik- sukupuolikysymys, koska ei tämä koske vain miehiä ja naisten välistä eroa, koska myös miesaktivisteja ja toimittajia on pidätetty. Femis Schöschödi, esimerkiksi pidätettiin useita kertoja ja aina vapautettiin uudelleen. Monia on kidutettu ja Bahrainin vallankumouksen jälkeen moni on myös kadonnut. Noin tuhat on loukkaantunut näissä mielenosoituksissa. Myös, lääke, myös terveydenhoitohenkilökuntaa on kiusattu, he eivät ole voineet hoitaa työtään, koska tässä on paljon rajoitteita aloitteita. Saudi-Arabia-aktivistit ovat todellakin yrittäneet tehdä työtä. Mutta eh, heitä on nyt tuomittu, ei ainoastaan tuomiossa, vaan esimerkiksi Jetan yksityishuviloissa on tuomio eh, oikeudenkäyntejä, ei mitään todellisia oikeudenkäyntejä, vaan koko oikeusjärjestelmästä on tehty pelleilyä. Tämä ei koske ainoastaan Saudi-Arabiaa, vaan myös yhdistynyt Saudi-emiraattissa on useita henkilöitä, jotka ovat vain pyytäneet, että huomioitaisiin enemmän demokraattista kehitystä. Ja tämä on ristiriidassa sille, että tämä maa väittää olevansa hyvin avoin. Puhevapaus on täysin kiellettyä monissa maissa ja ne, jotka edes yrittävät heidät, tuomitaan välittömästi ja he myös riskeeraavat oman elämänsä. Saudi-Arabiassa on uusi laki, Al-Fatwa, jossa on uusia rajoituksia puhe sananvapaudelle ja kaikki kritiikki, mitä esitetään hallitusta vastaan on kiellettyä. Omanissa kaksi päivää sitten äh, sosiaalinen media on blokattu niin, että voidaan minimoida kaikenlainen äh, kommunikointi. Tämä on myös aikamoinen paradoksi, koska nämä hallitukset äh, ovat hyvin varovaisia ja he haluavat esiintyä Eh, ihmisoikeuksien puolesta puhujana, mutta eivät kuitenkaan ole hyvä esimerkki, kun me katsomme, miten ne toimivat paikan päällä. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki maat tuolla alueella olisivat samanlaisia. Toki eh, näiden maiden välillä eh, on eroavaisuuksia, kun katsomme esimerkiksi Kuwaitia, jossa on jo tiettyjä demokraattisia instituutioita, parlamentti, perustuslaki esimerkiksi, mutta silti me näemme sielläkin tiettyjä jännitteitä johtuen nykyisestä tilanteesta ja myös ehkäpä sosiotaloudellisista paineista. Tämä on itse asiassa uusi ilmiö ja tämä on ehkäpä yllätys, koska kun minä asuin Saudi-Arabiassa, niin me emme edes tienneet, että on olemassa tällainen shi-vähemmistö. Me emme edes tienneet, että se on olemassa tilanne on nyt sitten vuosien mittaan vain ää, ää, pahentunut. Ää, ihmiset eivät ole hiljaa. Muutoksia tapahtuu hitaasti, huolimatta siitä, että parlamentti tätä yrittää estää. Tämä maksaa paljon rahaa. Esimerkiksi Jemenissä tämä on maksanut jo neljä miljardia. Ja mikäli teitä kiinnostaa Euroopan parlamentissa, niin minulla on tästä ylimääräistä informaatiota. Kiitoksia näistä tiedoista ja huomioista. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi tohtori Sala Alin. Hän on suuraneuvoston ulko- ja turvallisuusasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Tohtori Ali, olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia. Eh, Your Excellencies, distinguished... Arvoisat eh, jäsenet, Bahrainin parlamentaarisen neuvoston omasta puolestani, joka edustan Bahrainin ihmisiä. Haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja ilmaisen, että miten suuri kunnia on meille olla täällä tänään ja että meillä on mahdollisuus selventää totuutta äskeisistä tapahtumista Bahrainin kuningaskunnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana – demokraattisten prosessien aikana. Ne ovat olleet kovan työn aikaa, jolloin aikana on saatu aikaan suuria tuloksia. Se alkoi kansallisesta Action Chargerista, joka sai kansakunnan hyväksymisen, joka avasi oven sille, että perustettiin Bahrainin perustuslaki. Tämä on kuitenkin harmi, että monia faktoja esitettiin ulkomaisessa tiedotusvälineessä väärin. 2011 14. helmikuuta oli rauhanomainen mielenosoitus Bahrainissa, jossa vaadittiin legitiimejä sosiaalisia ja poliittisia reformeja. Sinä aikana kruununprinssi tunnisti, että nämä ovat, osa näistä ovat legitiimejä vaatimuksia. Sitten vaadittiin kansallista dialogia, jota parlamentti ja kansakunta tuki ja yksi kansainvälinen tuki. Ja kans, kansallinen dialogi nähtiin toiveena pitää yllä rauhaa ja vakautta, jota Bahrainia on aina, jolla Bahrain on aina siunattu. Bahrain tukee monia vapauksia, uskonnonvapaus, ilmaisuvapaus, mielipiteenvapaus, lehdistönvapaus, niin johto tuki näitä uudistuspyrkimyksiä. Ja nämä olivat sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia. Kuitenkin nämä vaatimukset muuttuivat vähitellen, niin niistä tuli pyrkimys lopettaa, äh, kumota legitiimi perustalainen hallitus ja nyt, niin, että perustettaisiin islamistinen Bahrainin tasavalta. kun, asiat joutuvat, kun asioita ei enää hallittu, johti siihen, että julistettiin kansallinen suojelutila. Ja valitettavasti kansallisen dialogin tila, poliittiset ääriainekset ja ulkomainen väliintulo johtivat sen vaarille raiteille ja kaaukseen, joka aiheutti paljon traumaa ja vaarallisia olosuhteita, kuten lakkoja, väkivaltaa, siviilitottelemattomuutta esimerkiksi. Ihmisoikeus rikkomuksia tehtiin poliittisten ääriaineksin keskuudessa, jotka tekivät brutaalia murhia, he myös häiritsivät organisaatioita, jotka tarjoavat julkisia palveluita, kuten koulutusinstituutioita, kuten Bahrainin yliopisto ja Salmanian sairaala esimerkiksi. Se on suurin sairaala maassa, joka tarjoaa erilaisia terveyspalveluita. Se on yksi seuraavista sairaalasta lähi on ikävä nähdä tämä huolimatta siitä, että vaadittiin dialogia ja pidettiin oli tullut siis selkeäksi, että Bahrain oli e, vallankumousyrityksen uhri. Vaadittiin kansallista yhtenäisyyttä. 350 000 vaati mielenosoituksessa maan pelastamista tuholta. Haluaisin edelleen kiittää huomiostanne ja haluaisin jälleen vakuuttaa, että Bahrain on sitoutunut jatkamaan reformiohjelmaansa, jossa ihmisoikeusasiat ovat perustana, ja niin pitäisikin olla. Myöskin kansallisen dialogin ovi on auki kaikille sektoreille yhteiskunnassa, koska tämä on maan tulevaisuuden kannalta niin tärkeää. Vaikka emme ehkä ole ideaalidemokratia, olemme matkan alussa, joka johtaa meitä kehitystä kohti. Kiitoksia. Thank you very much, uh, doctor. Suuret kiitokset, uh, tohtori Sahali. Haluaisin uh, todeta, että 28. huhtikuuta Euroopan parlamentin Facebook-sivu alkoi saamaan valtavan määrän pyyntöjä Bahrainin ihmisiltä. He pyysivät apua ja tukea hallitusta vastaan ja he osoittivat mieltään kuolemantuomioita vastaan, jotka oli langetettu neljälle aktivistille yhdessä rovan Nieblerin kanssa tämän alueen valtuuskunta ja äh, herra Albertini ulkoisen puheenjohtaja, me yhdessä vastas, vastasimme näihin pyyntöihin ja ilmaisimme sympatiaamme Bahrainin kansalaisille, jotka vaativat muutosta. Henkilökohtaisesti olin vähän pettynyt, koska olin tavannut Bahrainin kuninkaan neuvonantajia muutamia viikkoja aikaisemmin. Näitä levottomuuksia olin saanut varoituksia ihmisistä, jotka ryhtyisivät heittämään molotov-koktailia ja jälkikäteen huomasin, että tämä oli ikään kuin tapa mm, silloin tietää tapahtumille. No, tämä henkilökohtaisena kommenttina. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Euroopan ulkosuhdehallinnolle korkeintaan 10 minuuttia. Herra Popovski, niin Skype-yhteytemme on täällä vireillä. Thank you, Madam Chair. Um, Let me first recall the EU's general reaction to the, to the Arab Spring. Uh, the, the European Union has... Muistuttaisin EUn yleisestä reaktiosta arabikevääseen. Olemme johdonmukaisesti tuomineet väkivallan rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Haluamme sitä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysin ja perusvapauksia mukaan lukien ilmaisuvapaus ja kokoontumisvapaus. Se oli myös keskustelujen aiheena EU-ministerien keskuudessa and raised EU concerns. Uh, but many are worried about made... Monet ovat huolissaan näistä alueellisista vaikutuksista, niin EUkin. Pelätään, että kolmannet toimijat tekevät väliintuloja. Muutama erityishuomio, jos sopii Bahrainista ja Jemenistä. Siteet EUn ja Bahrainin välillä ovat vahvat. Sen vuoksi uskomme, että pitäisi olla rehellisiä keskenämme. Mutta jännitteet eivät auta sitä legitiimiä reformipyrkimystä ja ainoa tapa eteenpäin uskomme on, että hallitus ja oppositio ryhtyvät vuoropuheluun. Ja tämä ei ole mahdollista, jos opposition jäsenet ovat vankilassa. Aiemmin tällä viikolla ulkoministeriön neuvosto ilmaisi huolensa Bahrainin tilanteesta, vaati sitä, että rauhanomaiset mielenosoittajat vapautetaan välittömästi, joten haluamme, että Bahrain kohtelee pidätettyjä oikein ja järjestää oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit. Tätä myös ministerit painottivat, että ollaan huolestuneita välittömästä kahden ihmisen teloitusvaarasta. Ja korkea edustaja Aston on jo puhunut tästä kuolemantuomioiden asiasta 3. toukokuuta. Ulkoministerit pitivät hyvänä kuninkaan asetusta, jolla hätätila poistetaan ensimmäinen kesäkuuta ja odottaa praktisia toimia, jotka tukevat tätä asiaa. Toivottavasti Bahrain edustaja ymmärtää sanat niin kuin siinä hengessä, kun ne on tarkoitettu. Haluamme puhua Bahrain ihmisten turvallisuuden puolesta. EU myöskin on huolissaan nykyisistä Jemenin tapahtumista. Presidentti Saleh ei ole pystynyt vastaamaan GCC-aloitteeseen on johtanut humanitaarisen tilanteen pahenemiseen, mikä vaikuttaa Jemenin ihmisiin vakavasti. EU on tukenut poliittista ratkaisua ja on vaatinut presidenttiä siirtämään vallan nyt. Tämän vuoden alusta lähtien on huomattu ihmisoikeustilanteen vakavaa heikkenemistä ja EU on vaatinut välitöntä väkivallan lopettamista ihmis- protestoijia vastaan. Myöskin tuemme sitä, että korkean edustaja vierailisi. Se olisi ensimmäinen askel arvioida ihmisoikeustilannetta ja auttaa varmistamaan tilivelvollisuus. Nämä viestit lähettivät ulkoministerit viime maanantain kokouksessa, johon viittasin. Lopuksi haluaisin painottaa tärkeää osaa, joka eu edustustolla on ollut sanassa. Se on pitänyt säännöllisiä yhteyksiä ihmisoikeuspuolustajiin myöskin Nämä ovat tärkeitä asioita. Kiitoksia, herra Popovski. Voinko kysyä, että mitä voitte kertoa meille muiden EU-edustustojen toimista mainituissa maissa? Mainitsitte Jemenin, Saudi-Arabia, Bahrain. Niin, meillä on edustusto Saudi Arabiassa meillä ei ole mitään suurta verkostoa tuolla alueella, mutta kuten Kathy Ashton on julkisesti sanonut, eh, ihmisoikeudet eh, ovat eh, osa kaikkea politiikkaa, jota teemme. Tämä on meidän kaikkien edustustojemme prioriteetti. Ja varsinkin ottaen huomioon nykyinen tilanne Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Information about ei ole mitään erityistietoa Saudi-Arabian edustustosta. Ja erityisesti olen kiinnostunut siitä, että miten ihmisoikeus suuntaviivat, erityisesti ihmisoikeuspuolustajia koskien, miten niitä toteutetaan. Well, the, the delegation... Edustusto valvoo mahdollisimman pitkälti tilannetta, mutta painotamme yhä enemmän suoria yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan, naisryhmiin, opiskelijoihin näissä eri maissa. Ja tässä on kysymys politiikasta, joka, joka on vahvistettu tämän eurooppalaisen naapuruuspolitiikan kautta. Mutta tämä on tavallaan se tulevaisuuden näkökanta, jos te katsotte tätä asiakirjaa, joka äh, hyväksyttiin komissiossa eilen. Siinä nimenomaan painotetaan sitä, että täytyy tukea kansalaisyhteiskuntaa, demokratiaa äh, näissä kumppanuusmaissa. Uh, thank you, Mr. Popovski. Kiitoksia, herra Popovski. Nyt tietysti voimme aloittaa keskustelun. Jäsenet voivat esittää kysymyksiä ja huomioita. Uh, Mr. Tanuk. Herra Tanuk. Haluaisin esittää kysymykseni Bahrainin parlamentin edustajalle. Tulen yhdistyneestä kuningaskunnasta, jolla on erityiset yhteydet Bahrainiin. Minä olen myös tavannut kuninkaan erityislähettilän. Hän tuli toimistoon ja olin todella surullinen kuullessani siitä, mitä tässä hyvin rauhanomaisessa maassa on nyt tapahtunut. Kysymykseni kuuluu. Minulla ei ole mitään epäilyjä siitä, mitä kruunuprinssi pyrkii, kun hän haluaa käynnistää vuoropuhelua. Hän on hyvin valistunut mies ja hän haluaa tavata myös oppositiota. Ja minulla on hieman epäilyjä siitä, että pelkäntä teidän suuri naapurinne Iran saattaa tähän puuttua, koska hän haluavat epävakautta teidän maahanne. Mutta kysymykseni on hieman yleisempi poliittinen kysymys, nimittäin mitä me voisimme tehdä enemmän, jotta voitaisiin integroida ja tarjota yhtäläiset mahdollisuutta Shia-vähemmistölle. Näin tällaisen brittidokumentaarin, jossa bahranlaista Shiaa haastateltiin, hän sanoi, että eurooppalaisen olisi helpompi saada työpaikka Bahrainissa kuin Shia-vähemmistöön kuuluvalla, vaikka heillä olisi sama pätevyys. Ehkäpä tämä on hieman liioiteltua, mutta täällä nyt tuntuu kuitenkin olevan kuninkaallisen perheen ja sunnienemmistön käsissä kaikki. Joten mitä Bahrainissa voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin vakauttaa tilannetta ja taata samanlaiset mahdollisuudet kaikille kansalaisille, tulivat he sitten mistä vähemmistöstä tahansa? Kiitoksia herra Hanak tästä kysymyksestä. Nyt olisi vielä mahdollisuus esittää muita kysymyksiä tai huomioita. Muussa tapauksessa käännyn nyt Bahrainin Shuran neuvoston valiokunnan puheenjohtajan puoleen. Like thanks all the comments. Kiitoksia kommenteista, joita arvon jäseniltä on kuultu. No sitten uk edustaja. Olemme samaa mieltä kanssanne, että kysymys pitäisi esittää, mikä on seuraava askel Bahrainissa nyt näiden tapahtumien jälkeen me parlamentin jäseninä on vakava tilanne. Pitää tutkia kaikki ihmisoikeusrikkomukset miltä tahansa osapuolelta, hallituksen tai viljanosatien puolelta, mikä tahansa muu ryhmä. Me tutkimme näitä ihmisoikeusrikkomuksia. Toinen asia, jonka otamme vakavasti, on vaadimme oppositiota, oli sitten sunni- tai shia-oppositiota, tulemaan neuvottelupöytään – ja kansalliseen dialogiin ryhtymään. Se tarkoittaa, että kaikki asiat neuvottelupöytään ja niin keskustellaan niistä ja tehdään päätöksiä maan tulevaisuudesta. Haluan varmistaa, että työttömyys Bahrainissa on 3,7 prosenttia. mikä on alhainen verrattuna moniin muihin maina. Ongelmat on useita nuoria ihmisiä, he eivät halua mennä yksityissektorille. Meillä on yli 10 000 työpaikkaa yksityissektorilla. Useimmat nuoret ihmiset, he pitävät parempana äh, julkisen, julkisen sektorin työpaikka, jossa, joka on jo täynnä. Eli tästä tulee tämä haaste, että miten voidaan vakuuttaa ihmiset, erityisesti shia-yhteisön nuoret ihmiset, että työmahdollisuuksia on, mutta he haluavat sitä julkiselta sektorilta ja me yritämme tukea yksityistä sektoria jotta saadaan paremmat palkat esimerkiksi niin, että nuori sukupolvi voisi mennä yksityiselle sektorille. Arvon jäsenet, sitten kumpi on enemmistö sunnit vai shiat? Bahrain on islamilainen valtio, mutta meillä ei ole tilastoja tai väestölaskentaa siitä, että kumpi on enemmistö. sen perusteella mitä on, niin ne ovat tasoissa. Ja se voidaan nähdä yliopistoissa, työpaikoilla, kouluissa. Enemmistö, vähemmistö. Me parlamentin jäsenen, emme halua sitä kysymystä ottaa esille. Me pidämme heitä Bahrainin kansalaisina. Ei ole väliä, onko sunni vai shia vai muslimi tai ei-muslimi. Delegaatiossani on molempia, sunna ja shioja. On myös juutalainen eh, parlamentin jäsen, kristitty parlamentin jäsen. Minä vain osoitan, että me Bahrainin kansalaisina emme halua äh, asettaa näitä leimuja sunnivaisiin ja meidän täytyy kaikkia suojella maassa. Haluaisin vielä kääntää YK erityisesittelijän puoleen koskien uskonnon ja uskonvapauksia. Herra Bielefeld, hän juuri hetki sitten osallistui keskusteluihimme. Ehkä te haluaisitte käyttää puheenvuoron koskien uskonnonvapautta Bahrainissa ja muissa Persialahden maissa. Yeah, thank you very much. Uh, you surprised. Kiitos. Hämmästytte minut antamalla minulle nyt puheenvuoron. Ehkäpä voisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää kysymyksen Bahrainin valtuuskunnalle, nimittäin liittyen raportteihin, joita olen saanut siitä, että on tuhottu jotain shiojen moskeijoita. Kykenettekö te vahvistamaan tämän tai antamaan tästä erityistä tarkempaa informaatiota? Eli siis shialaisten moskeijoiden tuhoamisesta viimeisen viikkojen tai kuukausien aikana. Uh, Orva Nancy, hän on yksi delegaation jäsen. Hän vastaisi tähän kysymykseen moskeijasta ja uskonnoista ja uskonnonvapaudesta Bahrainissa. Thank you very much. Um... Kiitos kovasti. Ensinnäkin on ilo olla täällä ja selventää, vastata kysymyksiin. Kiitos herrasmiehelle siinä kysymyksestä lyhyenä alustuksena, että Bahrain on monien sukupolvien aikana tunnettu uskonnonvapaudesta ja rahnomaisesta rinnakkaiselosta oli sitten muslimi, hindu, kristitty, juutalainen kaikki. Sopeudumme yhteiskunnan kudokseen. Meillä on vanhoja kirkkoja, meillä on suuria moskeijoita, juutalaisia synagogeja, hindutemppeleitä, Artikla 18 ja 22 perustuslaissa takavat uskonnonvapauden ihmiset voivat pitää symboleja avoimesti, ei ole ongelmaa. Vastauksena kysymykseen Valitettavasti joitakin faktoja on tulkittu väärin tiedotusvälineissä. Meillä maassamme on yli 650 000 moskeijaa Eikä niistä ole mitään revitty alas. Ei koskaan maassani historiassa ole palvontapaikkaa revitty alas. Juutalainen synagoga on ollut 1930-luvulta lähtien, eikä sitä ole koskaan tuhottu. Mitä poistettiin? Oli laittomia rakenteita. 600 tapausta, 60 on tutkittu. Tarkemmin Nämä tehtiin alta pellistä nämä rakenteet ja niiden täytyy, palveluntapaikkojen täytyy olla edustavassa kunnossa. Ehkäpä kuntaviranomaiset, ovat soveltaneet olemassa olevaa lakia, mutta kuitenkin meidän maassamme ja yhteiskunnassamme meillä on se, mitä kutsutaan paikalliseksi protokollaksi, ja se on luottamuskysymys. Luotetaan, että kuntaviranomaiset hoitavat asiaa. Nyt kun kuitenkin helmikuussa tilanne on ollut hallitsematon, niin tämä kuntaviranomaisten täytyy toimia tiukemmin. Ja haluaisin vahvistaa, että kuuden vuoden aikana 30 miljoonaa dinaria on laitettu tämän palvontapaikan ylläpitoon. No- Suuret kiitokset näistä tiedoista. Panin merkille, että äh, valtuuskunta ei reagoinut tähän avunpyyntöön, tuenpyyntöön Bahrainin hallitusta vastaan. Niin tämähän siis alkoi 28.4. Ja siellä myös osoitettiin mieltä kuolemantuomita vastaan, jotka oli langetettu neljälle aktivistille. Haluaisin vielä toistaa, kuinka voimakkaasti Euroopan unioni vetoaa sen puolesta, että en hyväksy, emme hyväksy kuolemantuomioita ja olemme huolissamme näistä viimeistä kehityksistä. Neljä mielenosoittajaa on tuomittu kuomioon kahden poliisin eh, tappamisesta demokratian myönteisessä mielenosoituksessa ja kolme muuta on, on, on tuomittu elinikäiseen vankeutuun ja ovat kaikki väittäneet olemassa syyttömiä. Puhemies Buzek eh, julkilausumassaan vahvasti tuomitsee nämä kuolemantuomiot. Ehkä viimeinen mahdollisuus käyttää puheenvuoro tässä keskustelussa pitäisi antaa Rova Ekelaartelle. Ehkä haluaisitte sanoa jotakin. Um, uh, well, I just wanted to, um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain äh, nyt tämän, tätä taustaa vasten, mitä olemme täällä keskustelleet, antaa hieman ehdotuksia parlamentille. Nimittäin se, että painostettaisiin päätöksentekijöitä huomioimaan ihmisoikeusrikkomukset. Olen kuullut, että olette tehneet näin, mutta vielä enemmän. Eikä jatkamaan business as usual eh, linjalla eh, Arabiemiraattien ja Bahrainin ja muiden kanssa. Se, että tuettaisiin eh, kansalaisyhteiskunnan edustajia, jotka työskentelevät näiden asioiden parissa Euroopassa – taikka Persianlahdella. En puhu edes pelkästään rahoituksesta, vaan tuesta siihen, että he voivat puhua. Heillä ei ole tilaa puhevapautta omissa maissa. Ja olisi hyvä vaihtaa informaatiota heidän kanssa. Kansalaisyhteiskunnan jäsenten tapaaminen silloin, kun Euroopan unionin valtuuskunnat matkustelevat näissä maissa, silloin voitaisiin vahvistaa EU-strategiasta kautta tällä alueella ja sitten voitaisiin myös auttaa näitä yhteis- kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja samalla kun matkustelette tällä alueella, olisi tärkeää pyrkiä parantamaan kansalaisyhteiskunnan edustajien turvallisuutta ja tuoda esiin oikeusvaltion tärkeyttä ja myös sitoumuksia kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Ja että voitaisiin tukea kaikkia projekteja, jotka koskevat kansalaisyhteiskuntaa, naisia ja nuorisoa. Kiitoksia näistä, Roikilaute. Annan vielä puhe, lyhyesti puheenvuoro teille, sitten siirrymme Syyriaan. Lyhyesti Bahrainista. Mielelläni kuulen, että tutkimuksia tehdään molemmilla puolilla. Mutta kun te saatatte tietää, emme kollegani Kauetsa, herra Kauetsa, hän oli neljän tunnin leikkauksessa kasvojen korjaamisessa. Eli kidutustapauksia on, ja sikäli kun tiedän, niin tästä ei ole tutkimusta, koska ne tuomarit kieltävät. Thank you very much. So... Suuret kiitokset. Kaikki nämä tiedot viittavat siihen, että tilanne on ristiriitainen. Olemme hyvin huolissamme väärinkäytöksestä ja odotamme läpikotaista tutkimusta asiaan. Nyt haluaisin eh, siirtyä käsittelemään. Ai niin, anteeksi tietenkin. Ennen Syyriaa meillä on vielä tärkeä tiedonanto Rova Vergialta. Hän on juuri vierailuttu Tunisiassa. Rova Vergia, saatte muutaman minuutin aikaa. Niin, Kiitoksia puheenjohtajan. Pyydän anteeksi, että että puutun tähän keskusteluun. Olen, todella, olen juuri kun todella palannut Tunisiasta ja haluaisin kaikille teille kertoa huolestani koskien kahta asiaa. Olin Tunisiassa 19. päivä torstaista alkaen viime maanantaihin asti. Olen huolissani ensinnäkin vaaliprosessista ja toisaalta tilanteesta Libyan ja Tunisian rajalla – vaaliprosesseista olet varmaankin havainneet, että vaalikomitea, joka on juuri perustettu, on pyytänyt vaalien lykkäämistä. 24.7. ne piti pitää, niitä halutaan lykätä 16. lokakuuta asti. Tästä on keskusteltu äh, äh, paljon, jonkinlaista yksimielisyyttäkin on löytynyt. Äh, vaalikomiteassa on paljon kansalaisyhteiskunnan yhteiskunnan edustajia, Hallitus on siis päättänyt, ettei tätä lausuntaa oteta huomioon, vaan vaalit pidettäisiin kuitenkin aikaisempana ajankohtana 24. heinäkuuta. Miksi olen tästä huolissani? Ensinnäkin siksi, että vaalikomitea on juuri perustettu jär, niin, että se voisi järjestää vaalit kokonaan niin, että päästäisiin eroon sellaisista vaaleista, jotka ovat sisäministerin johtamia on turha kertoa teille, mitä ajattelen sisäministeristä tuossa maassa. Tuhannet ihmiset eivät ole edes vaaliluettelossa mukana. Suurelta osalta ihmisillä ei ole edes eh, eh, henkilöllisyyspapereita niin, että heitä voitaisiin ottaa luetteloihin mukaan. Kaikki on nyt rakennettava alusta. Jokaisessa kunnassa on perustettava järjestelmä, jossa on ihmisiä, jotka voivat eh, mahdollistaa demokraattisten ja avoimien vaalien sujumisen. Vallankumouksen jälkeen yli 70 puoluetta on perustettu. Niiden tietojen mukaan, jotka olen saanut, noin 15 puoluetta ovat näitä edellisen entisen RCDn puolueen läpäisemiä jäsenten läpäisemiä. Parhaiten järjestynyt puolue on muslimipuolue, koska sillä on mahdollisuus saada sanomansa läpi kaikissa Tunisian moskeijoissa. Haluaisin varoittaa teitä tästä tilanteesta ja todeta, että Euroopan unioni ja erityisesti me täällä parlamentissa osaamme seurata demokraattisia vaaleja. Minusta meidän pitäisi tarkkailla erityisen hyvin eh, tilannetta ja toivoisin, että ottaisimme kantaa niin, että ainakin eh, ilmaisisimme huolemme tilanteesta ja että, että kaikki tehtäisiin sen puolesta, että vaalit järjestettäisiin hyvissä olosuhteissa. En usko, että vaalien lykkääminen olisi dramaattista päinvastoin, koska pahinta olisi se, että ma- vaalit maassa, jossa ei ole koskaan eletty demokratian alla, mm, johtaisivat eh, no, pettymyksen. Se olisi pahinta. Toinen kysymys koskee tilannetta rajalla. Olin Susan leirillä viime, lau- viime perjantaina. Tällä leirillä oli välikohtauksia ja haluaisin niistä lyhyesti kertoa. Tunisian kansalaiset ovat olleet valtavan antelijoita suhteessa näihin Libyasta paineisiin. 800 000 lähti Libyasta, 400 000 saapui Tunisiaan. Kyseessä on 10 miljoonan ihmisen maa. Muistutan tästä ja maa on ollut siis täydessä demokratia transitiossa välikohtauksia tapahtui. En tiedä missä olosuhteissa Susan leirillä näitä tapahtumia oli. Jotkut puhuvat onnettomuudesta, toiset provokaatioista. Minä en ota tähän asiaan mitään kantaa, mutta varmaa on, että henkilöt, jotka ovat vielä leirillä jäljellä, heidän pitäisi saada pakolaisasema. Ne ovat eritrealaisia, etiopalaisia, somalialaisia, norsunluurannikkalaisia ja irakilaisia. He ovat olleet siellä jo 204 kuukautta pääsempien loppuun jännitteet eh, siis alkavat eh, nousemaan ja olemme tarkastelleet asioita. 900 asiaa on käsitelty, mutta mutta näillä henkilöillä ei ole enää passeja, heillä on papereita, he joutuvat jäämään paikoilleen. Minusta meidän olisi pyydettävä ponnisteluja niin, että ottaisimme vastaan nämä pakolliset on ongelma. 2-3 tuhatta henkilöä olisi otettava vastaan. Minusta meidän olisi oltava solidaarisia Kosovan aikaankin näin teemme. Kyseessä on muutama tuhat pakolaista. Euroopan unioni kyllä kohottaisi profiiliaan ojentamalla auttavan käden heille. Kiitoksia Rova Vergia näistä kahdesta tiedonannosta ensinnäkin vaalien valmistelua koskevasta asiasta vaalit, siis vaalien valmistelu ei suju aivan niin kuin voitaisiin odottaa tämän tyyppisiltä vaaleilta. Ja toinen kysymys todella koski tätä rajaongelmaa ja että meidän olisi osoitettava solidaarisuutta näille kahdelle kolmelle tuhannelle pakolaisille Rovan Lohbiller haluaisi lyhyesti puhua ja sitten panemme tämän merkille, katsomme tulevissa kokouksissa, mitä voimme asialle tehdä. Rovan Lohbiller. Um, and I will be very... Kiitos äh, ihan nopeasti, mutta tämä riittyy tähän toiseen kohtaan, johon, äh, josta Vejo puhui. Afetissa me puhuimme eilen samasta. Minä kävin tässä samassa pakolaisleirissä muutama viikko sitten ja siellä oli ongelmia. Ihmiset eivät pääse Eurooppaan mutta nyt tilanne on eskaloitunut, siellä on hakattu ihmisiä kuoliaksi, siellä on sytytetty tulipaloja, Tunisian armeija on käyttänyt kyynelkaasua rauhoittaakseen tilannetta ja minä uskon, että helpottaisi tilannetta, kuten minä ymmärsin eilen AFET-valiokunnan vastauksista, että ulkosuhdehallinto on tietoinen tilanteesta, mutta komission jäsen Malmström sanoi, että, että tämä otettaisiin mukaan näihin jälleenasutusohjelmiin. Nämä 14 ihmistä Eritreasta, Somaliasta ja Norsulurannikolta, heitä ei voi palauttaa, Heitä on noin 4000. Ja heillä on nyt paikkoja 800 EU-ssa ja USAssa. Ehkä te voisitte ottaa esiin tämän tilanteen kiireellisyyden niin, että konkreettisesti käytettäisiin näitä jälleen tai sijoitusohjelmia, joita useilla jäsenvaltioilla on, niin että ihmiset saataisiin pois tuosta tilanteesta, koska Tunisian väestö ja valtio, he tekivät kaikkensa. Mutta jos tämä jatkuu hyvin kauan, ja nämä ihmiset eivät voi siirtyä edes takaisin. He voivat tietenkin yrittää mennä Libyaan ja ottaa sieltä sitten jonkun aluksen jonnekin tilanne on epätoivoinen. Kiitoksia näistä täydentävistä tiedoista. Ehkä poliittiset ryhmät voisivat ajatella päätöslauselmaa, koska tätä päätöstä tietenkin tässä on vain kaksi, kaksi viikkoa ennen kuin tämä hyväksytään, mutta katsotaan, jos voimme ottaa asian esille Pohjois-Afrikan tapahtumien koordinaatioryhmässä. Sellainen on täällä parlamentissa olemassa. Katsotaan, yritetään viedä tätä asiaa eteenpäin. No niin, nyt minulla on ilo aloittaa keskustelun Syyriasta. Se on tietenkin hoiteltavaa, että sitä on puhuttava, mutta tämä on hyvä mahdollisuus meille keskustella ja meillä on nyt mahdollisuus toivottaa tervetulleeksi herra Haitam al male kuuka- tähän koko Skype-yhteyden kautta. Meillä on ehkä nyt yhteys olemassa – Onkohan meillä yhteyttä? Herra Almale, olen oikein iloinen, kun voin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokunnan kokouteen Skypein kautta. Kuuletteko minua? Could speak a little bit louder perhaps. Tätä kuulla voi sitten puhua vähän kovempaa mahdollisesti. How's your, your, the weather in your country?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 to allow access to the internet and telecommunications networks and lift censorship on reporting and other things, including uh, release of all prisoners of conscience and arbitrarily detained persons. Now, uh, the resolution also requests that the off- Päätösolemassa vaaditaan myös, että ihmisoikeuksien korkean edustajan äh, toimesta lähennetään missio Syyriaan tutkimaan kaikki väitetyt eh, kansallisen ihmisoikeuslain rikkomukset, jotta voidaan välttää rankaisemattomuus ja varmistaa se, että vastuunalaiset joutuvat vastuuseen. Mitä EU on sitten tehnyt? 9. toukokuuta neuvosto hyväksyi asetuksen ja päätöksen, johon kuuluu asevintikielto Syyriaan ja, sella- ja sellaisten välineiden vientikielto, jota voidaan käyttää sortoon, viisumikielto ja myöskin omaisuuden jäädytys. Viisakielto ja, ja varojen jäädyttäminen on kohdistettu 13 viranomaisille ja Syyrian järjestelmän johtajille, jotka on neuvosto tunnistanut vastuullisiksi näistä väkivaltaisista mielenosoitusten tukahduttamisesta. Neuvosto on myös toimin, tuominnut Syyrian väkivaltaiset tukahduttamistoimet, väkivalta on käytetty sietämättömällä tavalla poliisin taholta rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan ja sadat ovat kuolleet. On todettu, että mitä tulee Syyrian ja EUn yhteistyöhön, EU on päättänyt keskeyttää kaikki kahdenvälisten eh, yhteistyöohjelmien valmistelut ja eh, keskeyttää myös eh, meneillään olevat kahdenväliset ohjelmat Syyrian viranomaisten kanssa ENPI ja MEDA välineiden kautta. EU-neuvosto e myös laajensi nämä EUn rajoittavat toimet 9. toukokuuta koskemaan vielä kymmentä henkilöä, mukaan lukien presidentti Bashar al-Assad. Olemme erittäin iloisia, että Almalaihan täällä mukana. Se johtuu myös siitä, että hänet tuomittiin syyllityksi tuomittiin väärien huhujen levittämisestä kolmeen vuoto, vuo, kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Häntä syytettiin kansallisen tunteen rikkomisesta viime syksynä 40 kollegaa asettivat Almalehin Saharov-palkintoehdokkaaksi. Ja lopulta maaliskuussa Almaleh armahdettiin ja vapautettiin, joten minulle on todella suuri kunnia puhua kanssanne ja antaa teille puheenvuoro. Meillä on täällä kokouksessa muitakin puheen, puhujia videon kautta. Meillä on yhteys Beirutin edustuston ja ihmisoikeusalivaliokunnan valiokunta tunteekin hyvin äh, herra Nadin Orin. Hän on Human Rights Watchin äh, Syyrian ja Libanonin edustaja ja Beirutin Human Rights Watchin äh, edustaja. Hän tulee kertomaan meille tilanteesta kentällä. Nyt herra Almale, voisitteko noin viiden minuutin ajan kertoa meille omista näkemyksistänne Syyrian tilanteesta? Mitä suosittelette, millaisia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 Thank you very much, Mr. Almale. Suuret kiitokset, herra Almale. Oli suuri ilo ja kunnia kuunnella teitä. Toukokuussa useiden viikkojen ajan olin huolissani sinusta, koska emme kuulleet sinusta mitään tai pojastanne, joka on pitänyt meihin säännöllisesti yhteyttä. Ja nyt olen oikein iloinen, kun voin ilmoittaa, että poikani Ias Male on täällä salissa ja hän jatkaa samasta asiasta ja kertoo meille Syyrian tilanteesta ja siitä, mitä me voimme tehdä. En tiedä, voitteko pysyä linjoilla siellä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Ias Almalehille. And please come to Brussels when you can. Tulkaa vain Brysseliin, kun vain voitte. Kiitoksia. So, thank you, Madam Chair. Uh, thank you, MEPs. Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos äh, parlamentin jäsenille siitä, että olette kutsuneet minut tänne kertomaan hieman siitä, mitä Syyriassa tapahtuu ja miten ihmisoikeus, puolustajien elämä tällä hetkellä on. Maaliskuun 15. päivästä lähtien me olemme keränneet listan, jossa on yli tuhat kaatunutta sankaria. Tämä on yhdeksän viikkoa viikkoa vallankumouksen jälkeen. Yli tuhat ihmistä on kuollut. Meillä on tuhansia loukkaantuneita ja kuten kuulitte, niin eh, meillä on yli 11 000 ihmistä vankiloissa. Vankilat ovat ääriään muoten täynnä, joten nyt käytetään jalkapallokenttiä, jossa ihmisiä pidetään vangittuina. Jotkut hänen mainitsemistaan nimistä, ihmisoikeus taistelijoista, jotka pidätettiin ensimmäisten viikkojen aikana ihan siitä, että he olivat puhuneet Al Jazeerassa tai kertoneet ylipäätään, mitä maassa tapahtuu medioille. Mutta on niitä, jotka ovat vankilassa jo, jotka vangittiin ennen itse vallankumousta Jasani esimerkiksi on vielä telkien takana. Ja tämä yleinen amnestia, josta minun isäni hyötyi, niin hän itse asiassa oli ainoa minun isäni, joka sitä hyötyi. Mun, joka on, istui viisi, viiden vuoden tuomiota, hänet vapautettiin kaksi päivää sitten, eli häntä ei vapautettu silloin kaksi kuukautta sitten, kun yleinen amnestia julistettiin. Eli ei, ei hallitus ei halua tehdä yhteistyötä. He eivät halua kuunnella kansansa vaatimuksia. Najata Tajara esiintyi Al Jazeeralla kanavalla pari viikkoa sitten. Seurana päivänä hänet vangittiin, eikä häntä ole vielä vapautettu. Abdullah Khalil, toinen lakimies, joka myös pidätettiin Al Jazeeran esiintymistensä jälkeen. Tässä vain muutama nimi ihmisoikeustaistelijoita, jotka on pidätetty. Useat ihmisoikeuspuolustajat, isäni mukaan lukien, Altasi, Albundi, Rasin, Zaituna ja Albundi, ovat äh, kaikki piiloutuneet, koska heidän elämäänsä on uhattu, heidän henkeään on uhattu. Isäni naapurit ovat kertoneet, että äh, turvallisuusviranomaiset äh, ovat sanoneet, että heillä on annettu tehtäväksi ampua minun isäni, ei enää pidättää. Minun isäni ei enää pidätetä. Nyt he haluavat vain päästä hänestä lopullisesti eroon. Tämän kaltaista vuoropuhelua meidän hallituksemme on valmis tekemään. Vankien kiduttaminen on kammottavaa. Ne kuvat, joita me olemme nähneet ihmisistä sen jälkeen, kun heidät on vapautettu, heidät on vapautettu ruumisarkuissa. Ja heidän ruumeistaan näkee, miten heitä on kidutettu. Me puhumme vuoropuhelusta. Tämä on se ikävä viesti, minkä me kuulimme Obamalta ja Clintonilta – jotka halusivat, että Assad johtaisi näitä uudistuksia ja vuoropuhelua. Bashar Assad juuri eilen muistaakseni puhui venäläisen vastapuolensa kanssa ja ilmaisi sitoumuksensa taistella ää, näitä äärijoukkoja vastaan loppuun asti. Ihmisoikeustaistelijat ovat hänen mielestään tätä ääriaineistoa, vain siksi, että nämä ihmisoikeustaistelijat vaativat demokratiaa ja vapautta, mutta hän on valmis taistelemaan heitä vastaan loppuun asti. Miten voimme pyytää presidenttiä, joka on ilmaissut omat sitoumuksensa taistella näitä ihmisiä vastaan, että hänen pitäisi johtaa tämän maan uudistuksia? Minusta juna on mennyt nyt ohitse. Ei ole aika enää käydä vuoropuhelua tällaisen hallinnon kanssa. Kiitämme todellakin Euroopan unionia ja USAta näistä pakotteista, mutta kuten kuulimme herra Malehilta, ne eivät riitä nämä sanktiot. Nyt on aika käynnistää tämän hallinnon suurlähettiläiden karkottamiset, jotka asuvat ympäri Euroopan jäsenvaltioita ja myös kansainvälisen rikostuomioistuimen käyttö olisi yksi asia. Me haluaisimme todellakin, että Euroopan unioni ottaa nyt ohjat käsiinsä ja ottaa mukaan myös YK turvallisuusneuvoston ja kansainvälisen rikostuomioistuimen. Ja vielä viimeinen asia. Tämä on osa vuoropuhelua se, mitä nämä hyökkäykset, mitä he ovat tehneet eh, tietyissä eh, kaupungeissa, he ovat eh, katkaisseet veden ja sähkön tulon. Millä tavalla ääri-ihmiset voivat tätä vettä käyttää, mutta he ovat sulkeneet internetit, puhelimet, vedet, sähköt ja sitten he lähettävät näitä poliisijoukkoja näihin kaupunkeihin. Esimerkiksi Daran kaupungissa 5000 ihmistä pidätettiin vain tuhat heistä on sen jälkeen vapautettu, joten yli 4000 ihmistä vain Daran kaupungista on vieläkin pidätettynä. Kiitoksia suuresti Ias Malehille tästä täydentävästä tiedosta. Haluaisin puuttua yhteen asiaan, jonka isänne mainitsi. 15 tiedustelupalvelun yksikköä on olemassa. Jokaisella on omat vankilajärjestelmänsä meillä on todella, meidän on todella ymmärrettävä, kuinka hankala niiden henkilöiden tilanne on, jotka joutuvat näiden tiedustelupalveluiden kynsiin. He, he eivät, tietysti tämä tilanne on täysin pois hallinnasta, tai, tai ehkä tämä ei ole oikea sana, mutta kun puhutaan Syyriasta, niin tiedä haluaisiko nyt ihmisoikeuksien valvontaverkoston edustaja käyttää puheenvuoron, ei nyt juuri, joten sillä aikaa Meillä on teknikot saaneet aikaan yhteyden Beirutiin videon kautta. Herra Nadim Huri osallistuu keskusteluun. Me Valitettavasti meillä ei ole Skype-yhteyttä ja videolinkkejä yhtä aikaa, joten herra Almale, haluaisin pyytää teitä siitä, äh, kiittää teitä siitä, että olette olleet siellä linjoilla ja toivomme, että voimme tavata teidät mahdollisimman pian. Teemme kaikkemme, jotta voisimme edesauttaa tilanteen paranemista Syyriassa. Thank you very much. And travel, travel back. Pass Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Kiitoksia näkemiin. Sillä aikaa, kun valmistelemme yhteyttä Beirutiin, niin ehkä Euroopan unionin ulkosuhdehallinto voisi tässä vaiheessa käyttää puheenvuoron ja kertoa toimista, joihin on ryhtytty tai joihin tullaan ryhtymään. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Uh, my name is Schneidauf. I work at... minä olen viranomaisena virkailijana Syyrian Libanon tiimissä ulkosuhdehallinnossa. Te kerroitte hyvin EUn toimista aluksustuksessanne. Voin olla vain samaa mieltä. Yleisellä tasolla puhuttuna ulkosuudenhallinnossa ja neuvoston ministerit varmaan myös ja kaikki kollegat, joiden kanssa tehdään työtä, olemme hyvin tietoisia, että tilanne on pahenemassa. Kuten todettu myös neuvoston päätelmissä viime maanantailta – toimemme eivät lopu tähän. EU jatkaa tilanteen uudelleen arviointia tapahtumien valossa. Harkitaan jatkotoimia, sanktioiden laajentamista ja niin edelleen. Minä voisin kertoa yksityiskohtaisesti siitä, mitä on tehty tähän mennessä, kertoa korkean edustajan lausunnoista omasta puolestaan EUn puolesta – joistakin muista toimista, puhelinkeskustelu ulkoministerin kanssa. En tiedä, mitä haluatte kuulla tässä kokouksessa näitä yksityiskohtia. It is. Okay. Um, so just to continue to sum up. Jatkaakseni yhteenvetoa. Ulkoisuhallinto, EU ovat puhuneet kovaan ääneen Syrjän protesteista niiden alkamisesta maaliskuun puolivälissä lähtien. Meillä on ollut kompromissiton kanta väkivaltaa vastaan, sitä väkivaltaa vastaan, jota hallinto on kohdistanut siviileihin, jotka osoittavat mieltään korkea edustaja on koko ajan vaatinut väkivallan lopettamisen puolesta, että poliittiset vangit vapautetaan ja kaikki rauhanomaiset mieltä on osoittaneet ja sen vuoksi pidätetyt vapautetaan ja että päästään aitoon kansalliseen dialogiin opposition kanssa ja että toteutetaan uudistukset, joista ilmoitettiin. Osoittautui, että toteuttaminen on ollut puutteellista. Korkea edustaja toisti nämä kohdat ja enemmänkin asioita monissa lausunnoissaan, EUn puolesta tehdyissä lausunnoissa. 18, 22, 24, 26 maaliskuuta, 19. huhtikuuta, 23. huhtikuuta, 29. huhtikuuta ja 9. toukokuuta. Toimet, toimia on toistettu Ja kun otetaan huomioon se, että lausunnot eivät johtaneet vaikutuksiin, niin sitten EU päätti ryhtyä kohdennettuihin toimiin tiettyjä yksilöitä kohtaan. Kolme yksilöä kyseessä presidentti mukaan luettuna, kuten mainitsitte. Asevientikielto, laitteiden vientikielto, joita saatettaisiin käyttää – toimissa. Ja sitten viimeksi maanantaina kahdenvälisten yhteistyöhelmien lykkääminen MEDA-välineessä ja ENP-välineessä alueellisen luonteen ohjelmia ja muita välineitä tietysti on vielä käytössä. there is, a, um, there is the notion that um, um, further action with Syria, further steps vis Jatkotoimia Syyrian suhteen tarvitaan, se tiedetään hyvässä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, YK, kumppaneita, joilla on suora vaikutusvalta Syyriaan, Syyrian naapurit mukaan lukien, kuten Turkki. Mutta tämä kaikki ei ole vielä mitään virallista. Teen yhteenvedon. Minulle kerrottiin tänä aamuna, että on tehty luonnos turvallisuusneuvoston päätöslauselmaksi, jota on lähetetty eteenpäin myöhään eilen you very much for the external action. Suuret kiitokset ulkosuhdehallinnolle. Ähm, haluaisin esittää teille kysymyksen, johon voitte vastata sen jälkeen, kun olemme kuulleet Libanonista. Haluaisin tietää, mitä EU-valtuuskunta on tekemässä kentällä auttaakseen ihmisoikeusrikkomusten uh-, uhreja, joista olemme nyt kuulleet monista lähteistä. Mutta nyt tässä vaiheessa haluaisin äh, kääntyä herra Nadim Kurin puoleen. Tervetuloa kokoukseemme. Voisimmeko pyytää nyt teitä esittämään lyhyen puheenvuoron koskien äh, tilannetta maassa ja mitä odotatte Euroopan unionilta? Olkaa hyvä. Great. Well, thank you very much and thank you for having me. Um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 Tiedämme, että noin 800-1100 protestoijaa on tapettu. Protestoijia ja katsojia. Ja toivomme, että tulevina päivinä saamme tarkemmat luvut, tai että voimme vahvistaa ne. Se, mitä tapahtuu näiden kuolemien lisäksi, on se, että ne tapahtuvat eh, tavallaan vahingossa. Ihmiset lähtevät kaduille ja sitten turvallisuusjoukot ampuvat ihmisjoukkojen ja välillä myös tavalliset siviilit, jotka ovat saaneet aseita turvallisuusjoukolta. Tämä on tapahtunut parissakymmenessä kaupungissa Syyriassa, Dahassa ja nämä kuolemat ovat tapahtuneet ympäri eri kaupunkia, Vanjasissa, Latakiassa ja myös idässä. Nämä tapahtumat ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun armeija vyöryi tankkeineen esimerkiksi Daran. Me tiedämme, että armeijan joukkoja on Pavane kaupungin lähellä, mutta tähän päivään mennessä jotkut pienemmät kaupungit, kuten Naua, jotka ovat Darasta länteen, ovat yhä vielä, heidän yhteytensä on katkaistu ulkomaailmaan. Me emme edes tiedä, mitä sillä tapahtuu. Meillä on hyvin vähän tietoa. Ihmiset ovat paenneet Libanoniin tai Jordaniaan ja he kertovat kauheita tapahtumia siitä, mitä on tapahtunut. Ja ihmisiä on esimerkiksi suljettu urheilukentille. Ihmisiä tapetaan, myös naisia ja lapsia. Tilanne ei ole parantunut sekä perjantaina että lauantaina tapahtui verisiä yhteenottoja. Haluaisin puhua myös kidutuksista ja mielivaltaisista pidätyksistä. Emme voi kertoa tarkkaan, kuinka paljon ihmisiä on pidätetty. Heitä on pidätetty tuhansia, jopa kymmenisen tuhatta. Mutta vaikkakaan, vaikkakin syyden viranomaiset ovat lopettaneet hätätilan paperilla, niin äh, mitään esimerkiksi oikeusjärjestelmää ei tapahdu. Ihmiset äh, äh, pakenevat ja me olemme nähneet myös, että esimerkiksi bloggareita ja bloginpitäjiä ja, ja aktivisteja on pidätetty. Al-Maleh on puhunut näistä esimerkkeistä, kuinka on pidätetty myös aktivistien perheenjäseniä ja käytetään heitä tavallaan painostuksena panttivankeina. On monia, jotka on pidätetty ja heidän, tai heidän perheitään on pidätetty, jotta voitaisiin lisätä painetta. Mitä tapahtuu niille ihmisille sen jälkeen, kun heidät on pidätetty? Me olemme voineet äh, haastella 25 vapautettua, pidätettyä. He viettivät parista päivästä pari viikkoa. Näistä 25-21 kertoi, että heitä on hakattu ja pahasti kidutettu tämän pidätyksen aikana. Nämä hakkaamiset alkavat usein heti pidätyksen yhteydessä, mutta jatkui myös, kun heitä vietiin turvallisuuspalveluiden kellareihin ja tutkimusten ja äh, kuulusteluiden aikana systemaattisempaa kidutusta on tehty. On hakattu, hakattu jalanpohjia, käytetty keppejä. Olemme myös dokumentoineet koko joukon äh, todistajia, joita on käytetty, äh, on saanut sähköshokkeja etälamauttimia ja on tätä kautta pyritty pakottamaan ihmisiä tunnustamaan ja paljastamaan muiden osallistujien nimiä. Ja välillä he ovat joutuneet allekirjoittamaan tällaisia blankkotunnustuksia, jotka on sitten paljastettu televisiossa ja niin edelleen. Ja sitten se, että nämä ihmiset eivät saa lääkehoitoa. Olen puhunut loukkaantuneiden protestoijien kanssa, jotka pelkäävät sitä, että heidän pitäisi mennä sairaalaan. Sen vuoksi, jos he menevät sairaalaan, heidät usein pidätetään siellä. Ainakin kahdessa kaupungissa on äh, esimerkiksi äh, ambulansseja kielletty ja estetty pääsemästä loukkaantuneiden luokse. Sen vuoksi loukkaantuneita äh, hoidetaan kodeissa, yksityisissä kodeissa hyvin primitiivisissä olosuhteissa. Ja ne lääkärit, jotka yrittävät auttaa näitä protestoijia, heitäkin on pidätetty. Esimerkiksi Darassa hyvin monia lääkäreitä on pidätetty. Meillä ei ole tähän päivään mennessä heistä enää mitään tietoa. Ja on yhä vaikeampaa saada tietoja Syyriasta sen vuoksi, että sananvapaus on täysin estetty. Ja kukaan ulkopuolinen tai ulkomainen toimittaja ei pääse Syyriaan. Ne, jotka ovat yrittäneet päästä Syyriaan, heidät on pidätetty. Me tiedämme Dorothy Parvasin tilanteen, Al Jazeeran englanninkielinen kirjavaihtaja ja monia muitakin toimittajia, jotka ovat menneet maahan. Heidät on pidätetty eikä heihin ole saatu yhteyttä viikkoihin ennen kuin heidät on vapautettu. Lopuksi, mitä Eurooppa voi tehdä ja mitä me voimme odottaa Meillä on oikeastaan kolmen tason vaatimuksia. Ensinnäkin täytyy vaatia vastuuta. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensinnäkin tutkimukset, jotka on käynnistetty ihmisoikeuskomission puolelta tähän mennessä käsittääkseni. He eivät ole saaneet vastausta siihen, että he pääsisivät Syyriään. Euroopan pitää olla näiden vaatimusten takana ja lisätä painetta niin, että tämä tutkimusryhmä pääsee Syyriaan. Ei maailma, äh, koko maailmalta voida kieltää pääsyä Syyriaan. Ja Malech mainitsi myös kysymyksen äh, ICC, eli kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Meillä äh, on myös neuvoston päätöslauselma. On tärkeää, että Eurooppa kumppaneittensa kanssa vaatii turvallisuusneuvoston kautta vastuullisuutta ja myös kansainvälisen rikostuomioistuimen mukaan ottamista. Ja sitten pakotteet. Me kaikki pidämme hyvänä sitä, että pakotteita on nyt laajennettu ja että ne esitettiin tällä viikolla. Ja se, että tutkitaan mahdollisuuksia vähentää Syyrian viranomaisten mahdollisuuksia sortotoimiin. Euroopalla on rooli ihan suoraan, mutta kuten monet muutkin ovat eh, maininneet, eh, sillä on rooli myös kumppaneittensa kautta, esimerkiksi Turkin kautta, ja painostamalla maita, kuten esimerkiksi Libanon, Kiina, Venäjä. Nämä ovat kaikki maita, joiden täytyy nyt todeta, että he eivät voi jäädä olla hiljaa, kun yli 800 ihmistä on tapettu Syyriassa. Ja kiitos vielä mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Uh, Suuret kiitokset teille itselleen, herra Huri, näistä tiedoista ja hyvin selkeistä suosituksista ja ehdotuksista koskien sitä, kuinka Euroopan unionin olisi reagoitava tähän tilanteeseen. Valiokunnassamme vastuukysymykset ovat aina toimintamme ytimessä ja tulemme varmasti painostamaan siihen suuntaan, että oikeutta saadaan ja eh, on seurattava edistystä siihen suuntaan, kun mainitsit. Oli hyvin ratkaisevaa huomata, että kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia on jotenkin ikään kuin kohotettu eh, reagoimalla esimerkiksi Libyan eh, tiukkoihin lannistustoimiin toivomme, että tähän suuntaan mennään. Ja vastuu, vastuunkanto paranee. Olen varma, että kollegat haluavat käyttää puheenvuoroja. Aloitamme herra Kasasta. Hän on alivaliokunnan varapuheenjohtaja. Da, Should I speak in English Pitäisikö minun puhua englantia vai Okay. Ehkä nyt parempi, että puhutte englantia, koska meillä on tämä videoyhteys ilman tulkkausta. thank you very Kiitoksia kovasti kaikille vieraille ja niille, jotka eivät ole täällä, mutta joiden kanssa teknisten välineiden avulla pystymme kuulemaan heidän äänensä ja mielipiteensä, näkemyksensä Syyriasta. Olemme varmaankin kovin huolestuneita kehityskuluista viime kuukausina tässä maassa ihmisoikeusloukkauksien osalta ja kaikenlaisen mielipiteiden tukahduttamisesta, joissa vaaditaan vapauksia, demokratia ja ihmisoikeuksia. EU on ryhtynyt tärkeisiin toimiin. mutta olen täysin samaa mieltä, että voisimme tehdä enemmän, erityisesti turvallisuusneuvostossa YKssa. Voisimme olla aktiivisempia ottamaan näitä kysymyksiä esille näin tärkeällä tasolla. Kysymykseni on, mainitsitte, meillä on satoja satoja äh, sortotoimien uhreja. Mainitsitte myös, että EU voisi olla tärkeässä osassa yhdessä kumppanuusmaiden kanssa, naapurimaiden kuten Turkki kanssa. joka on parantanut suhteitaan monien vuosien ajan. Erityisesti kun otetaan huomioon tietoa, että Turkin ja Syyrin, Syyrian välillä tuli viisumihelpotuksia voimaan – Mitä teidän mielestänne Turkki voisi tehdä enemmän, jotta voitaisiin tukea EUn ja kansainvälisten toimijoiden pyrkimyksiä vaikuttaa Syyrian hallintoon? Että todella mentäisiin siihen suuntaan, johon kaikki haluamme nähdä, että Syyriassa mennään. Uh, Kiitoksia sitten, herra Well, Syria, just to recap, is indeed a brutal bath. Se, mitä tapahtuu Syyriassa, on todella brutaalia. Poliisi, valtio eh, ja 40 vuotta hätätilan alla ja hallitus eh, ihan julmasti on eh, teurastanut koko opposition. Ja se on nyt se ottanut oppia Arabian keväästä sen naapurimaistaan, eikä se aio itse siihen lähteä mukaan. Eli ajatellen esimerkiksi mitä Assad seniori teki 81 tämä verilöyly Eli ää, äh, nyt meillä on kuitenkin uusia teknisiä välineitä, esimerkiksi Skype, joka on yksin kaikkein vaikeimpi ää, äh, blokeerattavista. Minä itse käytän Skypea hyvin paljon ja monet ihmiset ovat sanoneet, että on hyvin vaikea pysäyttää äh, esimerkiksi gsm otettuja valokuvia ja tällaista, mitä kaikkia 30 vuotta sitten ei ollut. Eli nyt on hyvin vaikea tavallaan estää tällaisia todisteita, joita voidaan käyttää ihmisiä vastaan ja näyttää, mitä hallituksen käsikassarat tekevät. Ja muistaakseni Pinochet 73 eh, jo näytti, eh, miten esimerkiksi urheiluareenalle voidaan eh, kuskata kaikki vastustajat, joten tämä on tällainen yleinen diktaattoreiden keino. Mutta Kansainvälisen rikostuomioistuimen kautta saadaan ehkä jonkinnäköistä kansainvälistä oikeutta, mutta ongelma tässäkin on se, että on mahdollista tehdä sopimuksia hallinnon kanssa. Esimerkiksi Gaddafi, Gaddafilla ei nyt ole esimerkiksi mitään mahdollisuuksia mihinkään sopimuksiin ja häntä ei mikään maata vastaan, niin hän ehkä sitten taistelee katkeraa loppuun asti, mikä voi johtaa verilöylyyn. Eli en tiedä nyt sitten, että kansainvälinen rikostuomioistuin tuleeko se vain pahentamaan tilannetta, mutta toivon mukaan se saavuttaa tavoitteensa tämän, äh, tämän hallinnon ainoa normaalius on se, että se on aika sekulaarinen. Ja nyt on vaarana, että äh, kristityt, jotka tulivat Irakista sortoa pakoon, ehkäpä nyt sitten joutuvat lähtemään takaisin Irakiin. Joten äh, Syyrian epät epätasapaino voi johtaa eh, monenlaisiin ongelmiin ja Syyriassa esimerkiksi naiset eh, ovat eh, olleet täysi osa yhteiskuntaa ja saaneet osallistua työelämään ja koulutukseen. Eli ehkä tämä on ainoa tällainen hyvä puoli. Sillä on yhteyksiä Teheraniin, joka rahoittaa sekä hallitusta että että toimittaa rahoja, aseita ja tukea islamiterroristiryhmille, kuten Hisbollahille ja Hamasille. Ja Kaikella kunnioituksella. En usko, että EUn pakotteet ovat paljon sen enempää kuin tyhjää puhetta. Ei ne mitään vaikuta, koska Iran tukee näitä. On tapahtunut paljon syyrialaisia. He ovat hyvin koulutettuja ihmisiä ja ansaitsivat, ansaitsisivat paljon paremman elämän. Mutta lännessä ja Euroopan unionissa meidän pitäisi todellakin pelätä varsinaista kansan, kansalaissotaa, sisällissotaa, jossa ää, sitten taas iranilaiset ää, tukisivat yhtä ryhmää ja Saudi-Arabia tukisi sitten taas ää, toista ryhmää. Tästä voi tulla todella verinen sisällissota. Ja tavallaan tässä nyt, jos me ajattelemme, miten me puutuimme Libyaan tilanteeseen, mutta emme voi tehdä mitään Syyrian tilanteelle, tämä on minusta hieman kaksinaamasta. Minun mielestä meidän täytyy tehdä kaikkemme, että saamme mahdollisimman monimuotoista demokratiaa maahan. Ja ja sitten tämä sitä, että Turkki, Kiina tai Venäjä vaatisivat demokratiaa Syyriaan. Näillä mailla on syynsä, miksi ne eivät halua enempää demokratiaa Syyriaan. Yksi mahdollisuus olisi käynnistää uudelleen 2002 Arabian maiden rauhansopimus. Ja sitä kautta saada aikaan baathilainen hallituksen rauhansopimus Toivon mukaan Syyria ja Israelia saisivat aikaan äh, rauhan keskenään ja se voisi käynnistää demokratian. Now I would like to give the Kiitoksia herra Tanok. Nyt haluaisin antaa mahdollisuuden Euroopan äh, ulkosuhdehallinnolle ainakin vastata tähän kysymykseen, jonka esitin koskien EUn kentällä olevien val- valtuuskuntien ja työstä erityisesti Damaskosissa tässä tapauksessa. Esitin, jos teillä on muita huomioita, voitte esittää ja sitten menemme eteenpäin. Thank you again, Madam Chair. Um, regarding the delegation, delegation in Damascus, um, they are an important element in the work, of course. Ne ovat tietysti työssä tärkeä elementti. Täytyy todeta, että he toimivat ympäristössä, joka ei ole todellakaan helppo. Joku henkilö, osa paikallista henkilökunnasta heillä on ollut ongelmia turvallisuuspalvelujen kanssa äskettäin. Oli joitakin mielenosoituksia siellä. Joten heidän kenttätyönsä toiminta-ala rajoittuu. Tällainen vihamielisyys sitä rajoittaa. Voitte kuvitella, että kaikki, jotka menevät jäsenvaltioiden lähetystöihin tai edustustoihin, yksi 15 turvallisuuspalvelusta sitten aina heitä valvoo. Uh, uh, Mutta silti edustusto on ryhtynyt toimiin, kuten itse asiassa eilen otettiin yhteyttä tiedotusvälineisiin. Maanantain neuvoston päätelmien jälkeen, koska virallinen vastaus Syyrialta oli, että EU rankaisee Syyrian ihmisiä – kääntää selkänsä Syyrialle ja niin edelleen. Joten edustusto on sitten pyrkinyt vastustamaan näitä viestejä paikan päällä. Edustuston päällikkö itse, Vassilis Pontasolu, on ottanut asian kovasti omakseen. Joissakin kohdissa hän on pystynyt antamaan arvokkaita tietoja ja analyysejä paikan päältä. Tietysti me päinvastoin istumme Brysselissä. Yksi asia vielä. Tällä hetkellä olemme kehittämässä jatkokeskusteluja siitä, että miten voitaisiin tehokkaasti tarjota tukea kansalaisyhteiskunnalle, erityisille avunsaajille Syyriassa näiden välineiden puitteissa, joita meillä on. Miten voitaisiin tehdä parempaa jatkotyötä? Siitä keskustelta jäsenvaltioiden kanssa myös the delegation is, uh, will supposedly be, be... Tässä työssä edustusto on varmaankin hyvin olennaisessa osassa. Thank you very much and, uh... Kiitän tästä. Meidän tärkein velvollisuutemme on muistuttaa EUn edustustoja ja niiden jäseniä heidän, heidän vastuustaan äh, valvoa ihmisoikeussuuntaviivojen täytäntöönpanoa. Nyt äh, ehkä herra Huri vielä voi käyttää puheenvuoroja ja kommentoida keskustelua. Yes, I think, thank you. I mean, the number of... Kiitos. Ensin kysymys siitä, että mikä rooli Turkilla voi olla. Yksi avainhaasteesta Syyriassa on se, että e, tänä päivänä ei ole ketään luotettavaa neuvottelijaa tai sovittelijaa protestoijien ja hallitusten välillä. Egyptissä ja Tunisiassa armeija pyrki olemaan tämä tällainen puskuri, mutta tällaista ei ole Syyriassa. Joten kuka voi hoitaa tätä vuoropuhelua, kuka voi taata esimerkiksi oppositiolle, että heitä ei pidätetä ja heitetä vankilaan Syyrian viranomaisten toimesta. Tämä on yksi suurimpia haasteita Syyriassa. Ja tätä pitäisi nyt tutkailla Turkin kanssa. Voisiko Turkilla olla tämä rooli? Koska turkkilaiset tuntevat äh, hallituksen ja presidentin henkilökohtaisesti ja aktivistit Syyriassa ja ulkopuolella ovat äh, usein luottaneet turkkilaisiin. Mutta tämä on kuitenkin meidän osaamisemme ulkopuolella tavallaan. Mutta ehkä olisi hyvä nyt lähteä katsomaan sitä, kuka voisi taata osapuolten turvallisuuden ja voisi olla tällainen luotettava välittäjä. Ja sitten nykyisen Syyrian hallituksen rooli vähemmistöjen ja naisten suojelina. Totta, että tämä hallinto ja hallitus on maallinen, sekulaarinen mutta viimeisten kuukausien ja viikkojen aikana tämä hallitus itse eh, käyttää eh, erilaista heimo- eh, tai uskonnollista identiteettiä herättääkseen levottomuutta ja he ovat sanoneet, että joko valitsette meidät tai kaauksen, joko meidät tai kristityt tai jonkun muun äh, Syyrian vähemmistön, jota tullaan sitten syyttämään. Eikä tällaisesta nyt ole mitään todisteita. No ehkä on tai ei, on hyvin vaikea lähteä tutkimaan tällaista, mutta on joitakin varmasti jotain protestoijia, jotka saattavat olla ekstremistejä, mutta emme kykene edes sitä todistamaan. Mutta suurin osa näistä protestoijista ovat rauhanomaisia ja he haluavat Syyrian, joka ei ole ainoastaan demokraattinen, vaan myös pluralistinen Syyria, jossa kaikki vähemmistöt elävät rinnakkain. Syyrian vähemmistöt eh, ovat eläneet rinnakkain yli tuhat vuotta. Ei tämä ole mikään uusi ilmiö. Syyrian vähemmistöt, kristityt, eh, muslimit, eh, kaikki ovat eläneet paljon kauemmin kuin eh, tämä Baathin hallinto, joka astui voimaan 62. Joten meidän ei pitäisi nyt astua tähän ansaan, jota hallitus tarjoaa, eli vain me tai kaos. Mutta he tavallaan eh, ovat pakottaneet eh, ihmisiä tavallaan puhumaan näistä naisten oikeuksista, uskonnollisista oikeuksista, mutta minä olen kuitenkin aika vakuuttunut, että nämä ovat oikeita oikeuksia, joita tullaan puolustamaan. Vielä ehkäpä viimeinen asia. Jotkut näistä rohkeista aktivisteista ovat joutuneet pakenemaan Syyriasta parin viimeisen viikon aikana Jordaniaan, Libanoniin, Turkkiin, mutta he ovat hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja puhun nyt niiden puolesta, jotka ovat täällä Libanonissa. He pelkäävät, että koska Libanon ja Syyrian turvallisuuspalvelut tekevät yhteistyötä, että heidät pidätetään ja lähetetään takaisin. Joten puhuisin Euroopan maiden puolesta, että täytyy löytää keinoja suojella näitä ihmisiä ja ottaa heidät, antaa heille pakolaisen status. Emme puhu suurista määristä, mutta meidän täytyy voida varmistaa se, että nämä ihmiset löytävät suojasataman. Thank you very much. Um... Suuret kiitokset. Tämä viimeinen huomiona muistutti minua itse Timorin opiskelijoiden tilanteesta. He pakenivat Itä-Timorista pakkotoimien takia joitakin aikaa sitten, ja tuolloin Australia järjesti toimintaa ja johdatteli heidät eurooppalaisiin lähetystöihin ja joillekin heistä taattiin siellä mahdollisuus tulla Euroopan, Portugaliin ja myös joihinkin Pohjoismaihin. Ehkä meillä on tässä nyt tilan, vastaavanlainen tilanne. Meidän pitäisi pohtia samankaltaisia toimia. Herra Tanok on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa. Um, Haluan ottaa esille kysymykseni, joka oli osa huomioideni lopusta, että uskon, että asia, joka lopultakin tukee hallintoa, on olemassa oleva tekninen sotatila Israelin kanssa. Oletteko sitä mieltä, että jos voitaisiin jotenkin ottaa Syyria johonkin kansainväliseen rauhankokoukseen Israelista ja Palestiinasta ja että se heikentäisi tätä vaatilaisten hätätilaa, maan hätätilaa, että se olisi tie demokratiaan Syyriassa. Kiitoksia tästä argumentista ja kysymyksestä. Herra Huri, voitte vielä vastata. You know, it's a, it's a tough question for me to answer. Tämä on vaikea kysymys vastata kahdesta syystä. Ensinnäkin Syyrian hallinto on pitkään aikaan käyttänyt tätä aluekorttiaan suhtaan Libanoniin, Irakiin, Israeliin. Ja he tavallaan esittelevät sen niin, että vain me voimme saada aikaan rauhaa, vain me voimme vakauttaa Libanonin. Se, mitä on tapahtunut viime kuukausina, on, että ensimmäistä kertaa kansainvälinen yhteisö on huolestunut eh, ei ainoastaan eh, Syyrian eh, ulkosuhteista, vaan myös sen sisäasioista. Joten ei ole epäilystäkään, vaikka tämä onkin Human Rights Watchin kaltaisen järjestön mandaatin ulkopuolella, niin jos saataisiin aikaan rauhaa tällä alueella, niin muut jännitteet varmasti vähenisivät. Mutta tämä todennäköisesti kuitenkin ää, ei, ei mitenkään heikentäisi Asadin halua hallita tätä maata. Näemme tilanteen Egyptissä. Egyptin ja Israelin välillä oli rauha Mubarakin perhe silti löysi syitä roikkua vallassa. Joten, no toki kaikki aloitteet, jotka voivat vähentää jännitteitä tällä alueella, olisivat tervetulleita, mutta on tärkeää myös huomioida se, että Syyrian sisäasiat ja tila on hyvin tärkeä myös. Ja jos sanotaan, että jos että tavallaan rauha Israelin kanssa tehdään demokratian ja vapauden kustannuksella. Kun Hami Mahlouf, yksi kaikkein suurimmista bisnesmiehistä ja hallinnon suuri liittolainen puhui New York Timesin haastattelussa pari viikkoa sitten. Hän käytti tätä Israel-korttia sekä uhkana että kannustimena. Hän sanoi, että me olemme ainoat, jotka takaavat vakautta tällä alueella. Ja se on tämä tällainen kynnen kortti, jota tämä hallinto käyttää. Puhukaa meidän kanssamme, koska me olemme vastuullinen alueellinen tekijä. Jos me katoamme, niin koko alue vajoaa kaaukseen. Ja tämä on aika huolen aihe. So, um, Suuret kiitokset. Ilokseni voi sanoa, että tämän tyyppiset keskustelut ovat hyödylliset. Tietenkin on harmi, että meille ei ole kaikkia kieliä käytettävissä tähän keskusteluun, mutta haluaisin kiittää teitä herra Hurja. Todeta myös, että haluaisin kiittää myös Beirutin lähetystöä siitä, että tämä keskustelu oli mahdollinen. Toivon, että lähetystön edustajat ovat seuranneet tätä kokousta webstreamin kautta. Se on tietenkin mahdollista kaikille, joilla on asianmukaiset tietokonevälineet käytettävissään. Ehkä vielä minuutin yhteenveto Eh, herra Ias Malehille ja sitten päätämme kokouksen. on, uh... Kiitoksia. Haluan kommentoida muutamaa asiaa. Toinen on se, että hallinto olisi lahkoihin liittymätön. Kuten kuultiin, herra, haudilta Hallinto itsessään käyttää lahkokorttia. Jos katsomme Syyrian historiaa, silloin kun meillä oli demokratia, meillä oli kristitty pääministeri. Joten Syyria on aina aiemmin elänyt niin, että kristityt muslimit uudelaiset ovat eläneet rauhassa. Eli tämä hallintoi tätä uskontokuntien välistä rauhaa pidä yllä vaan ihmiset. Ja. Mutta tämän, sitten tämä palestin islantikortti, se on veruka, jota hallinto käykkää. Olisi parempi, että olisi rauha syyden ihmisten kanssa, eikä tämän diktatuurin kanssa. So. Suuret kiitokset näihin huomioihin päätämme keskustelun, jossa keskustelimme Persianlahden valtiosta ja Syyriasta, mutta palaamme vielä näihin asioihin ja myös kokouksien välillä voimme tehdä paljon. Haluaisin nyt vain ilmoittaa, että seuraava kokous pidettiin kesäkuun 9. päivä Strasbourgissa. Siellä meillä on kokous Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaari Thomas Hammanbergin kanssa. Tämän virallisen kokouksen jälkeen alivaliokunnan varapuheenjohtaja Kasak tulee vetämään kokousta, jossa tapaamme Eversti Liron Libmanin. Hän on Israelin puolustusvoimien edustaja ja tämä kokous on järjestetty Israelin lähetystön erityisestä pyynnöstä päätän nyt tämän kokouksen ja kiitän teitä osallistumisesta. Tämä oli erittäin palkitseva kokous.